Hi. Good morning. Hyvää huomenta. Käytän portugalin kieltä. Hyvää huomenta kaikki. Me aloitamme kokouksemme. Varmasti voitte jo istuutua. Olkaa hyvä. Ensimmäinen kohta esityslistalla on tietenkin esityslistan hyväksyminen. on tullut tällainen muutospyyntö koskien esityslistaa. Kyseessä on kohta 15. Tässä on kyseessä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan matkasta Ateenaan. Pyydettiin se lykättäisiin 17. joulukuuta kokoukseen. Jos ei kukaan vastusta, niin varmasti voimme hyväksyä sitten näin muutetun esityslistan. Sitten mennään kohtaan kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Luen englanniksi, koska nämä tekstit ovat englanniksi. Kohta A, korjaus, koskee ES, Euroopan sosiaalirahastotekstiä. Tästä puhuttiin viimeisessä kokouksessa. ESF asetus hyväksyttiin täysistunnossa marraskuussa siinä otettu mukaan tulosta kielellisistä oikaisuista Tämä korjaus on välitetty jäsenille ja sitä käsitellään ensi, tämän ensi viikon täysistunnossa vuoden ö, säännön 16 mukaisesti. Jos kukaan ei vastusta tätä kokouksen loppuun mennessä, korjaus on hyväksytty ja sitten se välitetään täysistunnon käsittelyyn. Sitten kohta B, se koskee tulkkausta ei ole käytetty. Ei ole kerrottu mistään turhista tulkkauspyynnöistä ja käännöspyynnöistä. Tämä koskee sähköisiä dokumentteja ja webstreaming-toimintaa, kuten tämän kokouksen asiakirjat ovat sähköisessä muodossaan e-meeting-sovelluksesta löydätte sen. Ja tämä kokouksemme menee myös verkkoon. Nyt me keskustelemme kohdasta kolme. Siirryn käyttämään Portugalia. On kyse mietinnöstä aiheena perusoikeuksien tilanne unionissa. Arviointi vuodesta 2012 esittelijä on Adam Kosa ja hän saakin puheenvuoron. Ja näin hän voi kertoa näistä kompromisseista, joista nyt ollaan keskustelussa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minusta yhteistyö on ollut suorastaan esimerkillistä minun mietinnöni tapauksessa. Siitä huolimatta, että meillä on ollut erilaisia näkemyksiä, kompromissin osalta vallitsee täysi yksimielisyys. Me olemme saaneet aikaan kaksi kompromissia, sillä tarkistusten suurta osaa ei voinut koota yhdeksi ainoaksi tekstiksi. Kysymys on A-kompromissista, Pyydän hiukan aikaa, etsin sen. Sipel Assoin. Rouva Sipelin, Sippelin ja Lambertin äh, tarkistukset kohti tähän yhteen ja kumpikin tarkistus äh, on sellainen, että niiden esittelijä, äh, esittelijät ovat tukeneet tätä kompromissia. Olemme saaneet hyvän esityksen, joka on samansuuntainen kuin alunperäisen tarkistuksen suunta B osalta. Työskentelimme samankaltaisen menettelyn mukaisesti. Ja sen ohessa kuitenkin haluaisin mainita kaksi ongelmaa ja kiinnittää huomiota niihin. Minun ryhmäni ei tue tiettyjä tarkistuksia minun ryhmälläni on tähän luonnollisesti oikeus, mutta on kuitenkin sellainen menettely, josta minä en voi olla yhtä mieltä. Kysymys on siitä, miten valiokunnan puheenjohtaja on toiminut, ja se on menettely, joka liittyy perustekstiin. Perusteksti, jonka minä laadin jo kaksi kuukautta sitten, sen osalta viime viikolla minulle ilmoitettiin, että tämä ei ole hyväksyttävissä, tämä teksti, koska siinä on asioita, jotka eivät kuulu työ, työllisyysvaliokunnan asioiden käsiteltäviin asioihin. Totta kai puheenjohtajalla on tähän oikeus, minä ymmärrän sen, mutta en ymmärrä, miksi hän nyt teki tällaisen päätöksen. minun hakan häiritsee tämä, ja tämä häiritsee menettelyä. Ajattelin nimenomaan myöskin muiden tarkistusten käsittelyä. Tästä huolimatta kuitenkin meidän onnistui saada aikaan hyvä kompromissi. Äänestyksen päätteeksi aivan varmastikin saamme aikaan sellaisen tekstin, joka antaa hyvän suunnan nimenomaan kansallisvauksien valiokunnalle. Haluaisin muistuttaa edustajatovereita siitä, että tässä mietinnössä on kysymys siitä, että mikä oli Euroopan unionissa 2012 tilanne perusoikeuksien osalta. Nyt perusoikeuksien osalta kansalaisilla on, on erilaisia näkemyksiä, erilaisia odotuksia, siksi on hyvin tärkeää, että myös työllisyys- ja sosiaalinäkökannat äh, ja myöskin äh, säädökset, äh, joita Euroopan parlamentti ja muut ovat omille hyväksyvät, myöskin kunnioittavat näitä näkökantoja. Uskon, että tämä on tässä saavutettu. Odotan mielenkiinnolla nyt kollegojen kommentteja. Obrigada, Kosa. Kiitoksia, herra Kosa. Rova Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin voin puhua aivan lyhyesti. Jo viime kokouksessahan me viittasimme siihen, että ei juurikaan ole mitään suuria ongelmia tässä mietinnössä ja me voimme todellakin myös tukea kompromisseja. Olemme saaneet aikaan hyvän tuloksen ja minusta on myös tärkeää, että perusoikeuksia käsitellään ennen kaikkea perusoikeuksia, joita työntekijöillä on minusta näitä osin menemään, Olemme saaneet aikaan hyvän mietinnön. Totta kai aina on sellaisia kohtia, joista valitsee erilaisia näkemyksiä, mutta etenkin kompromisseista voidaan sanoa, että olemme saaneet yhteistyössä aikaan hyvän tuloksen. Haluan tässä yhteydessä vielä kerran pyytää anteeksi sitä, että minä valitettavasti en voi olla paikalla, kun tästä äänestetään, koska minulla on mietintö käsiteltävänä toisessa valiokunnassa, mutta siitä huolimatta uskon, että saamme hyvän enemmistön tämän esityksen taakse. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Ovid. Viir. Proua juhataja, kõigepealt tahaks tänada raport... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Kosaa siitä työstä, jota hän on tehnyt. Hän oli hyvin auttavainen monenkin otteeseen ja valmis keskustelemaan eri kohdista. Mitä valiokuntamme lausuntoon ihmisoikeusraportista tulee, alkuperäinen luonnos, siinä oli liian vähän meidän panostamme mukana. Kansalaisvapauksion valiokunnan mietintö oli siinä mukana kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi minun panokseni ja muiden panos ei kyllä heijastunut siinä ALDE tukee suurinta osaa tarkistuksista ja myöskin kompromissitarkistuksista, mutta tässä on vielä tiettyjä ongelmallisia kohtia. Me emme voi tukea esimerkiksi tarkistusta 17. Troikka ei ole vastuussa – tiettyjen maiden vaikeuksista. Sitten tarkistukset 11 ja 12, niissä me tulemme äänestämään tyhjää, koska meidän mielestämme ne eivät sovi tähän tekstiin. Tämä koskee tarkistusta 11 ja tarkistus 12 on hieman liian epämääräinen. Tarkistus 20 Me haluaisimme siinä kohta kohdalta äänestyksen. Mutta meidän osaltamme tässä nyt ei ole suurempia vaikeuksia. Haluaisin kiittää herra Kosaa erinomaisesta yhteistyöstä ja alderyhmä tulee tukemaan tätä lausuntoa. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Ovir. Sitten komissio haluaako komissio osallistua keskusteluun? Ilmeisesti ei ole mitään kommentoitavaa komissiosta. Sitten esittelijä, hän saa puheenvuoron. Kiitos. Haluan kiittää kollegoja kommenteista. Minä itsekin olen sitä mieltä, että tavoite on ollut yhteinen. Lähestymistavat ovat luonnollisesti vaihtelevia, erilaisia, eri ryhmät näkevät perusoikeuskysymykset eri tavoin. Perusopimuksissa ja perusoikeuskirjassa oleva henki on se, jota minä olen pyrkinyt noudattamaan, ja olen pyrkinyt myöskin katsomaan, miten kansallisvapauksien valiokunta on asiaa käsitellyt. Kommentti, joka liittyy tarkistukseen 17, se on tarkistus, jota minunkaan ryhmäni ei tue, olisin halunnut mainita tämän. Ja myöskin tarkistus 22 on sellainen, jota ryhmäni ei tue. Kaikkia muita voimme tukea silloin, kun niihin yhdistetään erinäisiä suullisia tarkistuksia, ja minäkin olen sitä mieltä, että tätä kautta syntyy hyvä teksti. Lopuksi haluaisin todeta, että mitä tulee puheenjohtajan menettelyyn. Minusta on sellainen asia, josta pitäisi saada ajoissa tietoa, koska helpottaa esittelijän varjostelun työtä, jos katsotaan, jos tiedetään, miten hän arvioi eri tarkistukset. Um, obrigado. Kiitoksia. Herra Kosa. Me äänestämme asiasta aivan kohta. Live-valiokunta, kansallisvapauksien valiokunnassa äänestetään 16. tai 17. joulukuuta. Ja ilmeisesti tämä menee sitten täysistuntoon ensi vuoden tammikuussa. tässä kerrotaan, että kohdan neljä esittelijä aiheena neuvottelut neuvoston kanssa yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä. Neuvosto siis ei ole paikalla. Ilmeisesti kyseinen henkilö on saapumassa. <laughs> Peço desculpa. Eh, parece que de facto a relatora não está presente na sala. Eh, Ilmeisesti siis esittelijä ei ole paikalla. Johtuen virheestä herra Serkas luuli, että esittelijä oli paikalla. Me keskeytämme muutamaksi minuutiksi ja toivottavasti sitten esittelijä saapuu. Chers collègues, il est 9 Hyvät kollegat, nyt on 9.33. Olemme kolme minuuttia myöhässä. Pyydän anteeksi tätä myöhästystä, mutta pyydän teitä nyt uudelleen istuutumaan ja ehdotan, että aloitamme äänestyksen. Aloitamme kohdasta viisi. Valiokunta-aloitteinen mietintö sosiaalista suojelua kaikille, mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat. Tässä on kyse mietinnöstä, jossa esittelijä on Vilja Blinkevitsiute. Tästä saamme myös lausunnon naisten asiain valiokunnalta. Alako Yksi Herra Benjon. We just have um, on, on the LD... Alden äänestyslistalla meillä on siellä tiettyjä kompromisseja, joita me emme tue ja sieltä löytyy meidän nimen, eli tämä on teille vain tiedoksi. Aika monta, siis koska me vielä neuvottelimme näistä myöhään eilen illalla. Eli kompromissien vierestä löytyy meidän nimemme, vaikka niiden ei pitäisi sieltä löytyä. Tämä ei ole ongelma, mutta me tiedämme tämän ja on parempi, että tekin tiedätte. Haluatko kertoa kaikki ne kompromissit, joita ette halua tukea vai haluat, haluatteko, että kysyn kerta? Ei. D, H, J, S, V, AA. DHGX. J, DHJ. J. DHJVAA. Please aware that if I no. mention your... Uh... Hyvä, kaikki tietävät nyt tämän. No niin. Sitten alaotsake 1, 35 Beckerillä puolesta. Vastaan tyhjää Hallo. Ensimmäinen tarkistus lähtee liikkeelle saka. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 30, 13 puolesta näytöstä vastaan, kolme tyhjää hylätty. Kohta yksi kompromissi I neljältä ryhmältä. Liberaat mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 6, esittelee puolta puolesta. Esittelee puolta. Aita olette muuttaneet mieltä. Mutta sitten tässä listassa on kyllä virhe. Esittelee vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta seitsemän. Esittelee puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 raukeaa ja sitten ne kompromissi K neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A, B, neljästä ryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä, kompromissi L. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta yksi naistensa valiokunnasta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta kolme. Sitten kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 Esittää puolta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 13. Valiokunnasta myös. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Ilmeisesti se kuitenkin hylätään. On a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. Kuusto, hylätty 15-16 tuloksella. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kahdeksan, esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24. Tähän liittyy suunen tarkistus. Vastustaako joku suullista Alden esitystä? Ei. Me äänestämme 84 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme poistoa, korsa 10 85, Esailta 86, Beckeriltä 87, Mannilta. Kuka puoltaa näitä poistoja vastaan? Tyhjää, hylätty. Kompromissi T, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi U, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kohta 11, 2 poistoa, 93 ja 94 Esa ja Sogorilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 93 ja 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 16 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 95 raukeaa ja vuorossa 96 kahdelta vihreältä. Tähän liittyy pyyntö edellisestä kohtakohdalta äänestyksestä. Ensimmäinen osa ilman sanoja in the form of an EU social protection law puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. 8 96 ensimmäinen osa. Onko äänestetään, äänestys päättyy. 19.12 tuloksella hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Toinen osa äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 16.16 16 tuloksella hylätty. Ja kohta 12.3 poissa tarkistusta 97, Esa ja Maan Sogoreilta. Tämä taisi kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 102 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. 102 äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 16, 16 tulos hylätään. Sitten 103 Esajalta esitellä vastusta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. 103 äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 16 puolesta, 11 vastaan, 5 tyhjää, hyväksytty. Sitten 104 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 104. Votel vote Äänestys päättyy. 19.13 tuloksella hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16-16 tulos hylätty. Sitten kompromissi AC, neljältä ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15-10 Esajalta. Tämä estäisi kompromissin X, jossa menee läpi. Puolesta 110 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 15. Esailta myös poisto. Kuka puoltaa, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 128 raukeavat sitten kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 133 puolesta vastaan hylätty ilmeisesti, mutta tarkistamme 133 tuloksen. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 15-14 tuloksella hyväksytty. Kolme tyhjää. Sitten 136 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 19. Kaikki tarkistukset raukeavat ja sitten tullaan kohtaan 20. Nekin tarkistukset raukeavat ja sitten johtosun kappaleeseen A, kompromissi A. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 4. Esittelee vastustaa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tuloksen. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty 2012 tuloksella yksi tyhjä. Sitten on kappale B, kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C, kohta kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Joudutaan on kappale kappale D, kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. E, kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohta A, näistä valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta B, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C, naisten valiokunnasta tarkistamme Bn tuloksen. Naisten valiokunnasta äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 17, 17 tulos. Nolla tyhjää. Hyvä. Kohta C puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 21.13 tuloksella hyväksytty. Kohta D Naistan sen valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta E Naistan sen valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan. Kohta ei. Äänestys alkaa. On va voir. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 17.14 tuloksella hyväksytty. Considérant F, compromissi F, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 25 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 poistotarkistus Sari Esajalta. Se estäisi kompromissin G, kuka puoltaa poistoa puolesta 27 vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi G. Siitä voidaan äänestää. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joo, joo. Sitten 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus on äänestetty ja koko mietintö koneäänestyksenä, joka alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten siirrymme kohtaan kuusi. Äänestämme oma mietinnöstä työntekijöiden rahoitusosakkuusyritysten tuloksissa. Tämä on mietintö, jonka on valmistellut puolestamme Phil Benion ja siitä talousasioiden valiokunta on antanut oman mielipiteensä. Olen ollut ymmärtäväni näin, että tarkistus 90 Steinbrückilta on vedetty pois ja että äänestyslistalla ECR-ryhmä ei tue kompromissitarkistuksia DR ja V ja että tarkistus 11 talousvaliokunnalta, siitä me saamme suullisen tarkistuksen liberaalidemokraateilta. Ehdotan, että otamme liberaalidemokraattien suullisen tarkistuksen siinä vaiheessa, kun me siihen tarkistukseen pääsemme. Esittelijä. Yes. I suggest you take the floor when we come. Ehdotan, että pidätte puheenvuoron sitten, kun pääsemme siihen kohtaan. Um, paragraph 1. Kappale yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Kappale 4. Talousvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ennen kuin menemme eteenpäin, niin haluaisin muistuttaa, että artiklan 50 mukaisesti 390, 12 ja 13 kappaleista ei äänestetä. Ne ovat siis talousvaliokunnalta ja ne ovat osa-alueita, joissa meillä on yksinomainen toimivaltuus, eli ne on hyväksytty. Sitten äh, kappaleessa 2 tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli voimme äänestää kappaleesta neljä talousvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää ilmeisestikin hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistetaan siis talousvaliokunnan numero kuusi. Äänestys päättyy. 12 puolesta 21 vastaan. Hylätty. Kappale kolme, tarkistus 42 Essaajalta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty. kappaleen D jälkeen meillä on kompromissitarkistus viideltä ryhmältä. ECR on vetäytynyt pois tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty täysin sietämättömän jännitysnäytelmän jälkeen. Sitten kappaleen neljä jälkeen kappale 5 talousvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 5. Ilmeisesti se hylättiin, mutta ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Viisitoista puolesta seitsemäntoista vastaan hylätty. Sitten kappaleen seitsemän jälkeen tarkistus 53 Essaajalta puolesta. Esittelijä vastustaa. Mitäs nyt? Minulla on sellainen olo, että tästä puuttuu yksi sivu. Oui, oui, il me manque toute une page. Minulta puuttuu kokonainen sivu. Eli Papa. Nous votons le 8 de... Siis äänestämme talousvaliokunnan numerosta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä numero kahdeksan. Äänestämme siis talousvaliokunnan tarkistuksesta numero kahdeksan. Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Kappale 5, tarkistus 45, Essaajalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 Regneriltä on yhteensopiva, eli äänestämme siitä kahdesta, kahdessa osassa. Ensimmäinen ilman sanaa national puolesta, ketkä haluavat siis, että lisätään sana national puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kappaleen viisi jälkeen jälkeen tarkistus kaksi talousvaliokunnalta kahdessa osassa. Ensin ensimmäinen osa ilman sanoja issued as a type of deferred compensation puolesta vastaan tyhjää ja sitten kuka haluaa nämä sanat mukaan, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappaleen viisi jälkeen tarkistus 15 talousvaliokunnalta esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Numero 15 talousvaliokunnalta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Kolme tyhjää ääntä. Sitten kappale 6, kompromissi J. Viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 7, kompromissi K. Viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 7, tarkistus 53 Essaajalta puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kappale 8, kaksi tarkistusta, joilla poistetaan osa tekstistä 54 Essaajalta ja 55 Steinrukilta. Ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 8, johdanto-osa kompromissi L neljältä ryhmältä puolesta – vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleen kahdeksan jälkeen kompromissi M viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleen kahdeksan jälkeen tarkistus 11 talousvaliokunnalta esittelijä haluaisi tässä esittää suullisen tarkistuksen sen lisäksi, että tästä on pyydetty erillistä äänestystä. Suullinen tarkistus koskee ilmeisesti ensimmäistä osaa. Esitteli, alkaa hyvä. Um, yes, the second part's not... niin, toinen osa siitä ei pitäisi siis äänestää, mutta ensimmäinen osa kuuluisi uskoo, että vaikutusarviointi 21 järjestelystä, eli siis lisätään sanat vaikutusarviointi voisi auttaa arvioida politiikkaa, miten saadaan aikaan yhtenäiset toiminnot mahdollisuudet ja niin, että estet, estet, vältettäisiin se, että estetään yritysten kansainvälistyminen. Tämä saattaisi Ekonin tarkistuksen kompromissien kanssa samansuuntaiseksi, joita me olemme tehneet. Me olemme aina puhuneet näistä vaikutusarvioineista. Il n'y a pas d'opposition à l'amendement oral, donc nous mettons au voie. Eli siinä oli suullinen tarkistus, eli ensinnäkin ensimmäinen osa talousvaliokunnan tarkistuksesta tähän kappaleeseen 11 täten muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tyhjää ääniä, miksikin niitä nyt kutsutaan rakentaviksi tyhjiksi ääniksi. Kappaleen kahdeksan jälkeen 14 talousvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää Tarvis, tarkistamme koneäänestyksellä numero 14. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 16 vastaan. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Kappale 9, kaksi poistavaa tarkistusta. 62 Essayalta ja 63 Renjeriltä Esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 10, kaksi tarkistusta, jolla poistetaan osa tekstistä samalta tekijöiltä. Esittelijä vastustaa. Ja sitten kompromissi N neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N neljältä ryhmältä puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 13 vastaan. Ei tyhjiä. Hylätty. Siis puheenjohtaja korjaa hyväksytty. Kappaleen 10 jälkeen seitsemän talousvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 11 johdanto-osan johdanto-osan kappale kompromissi O viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 11 kohta A kompromissi P viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta B kompromissi Q viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta C, tarkistus 75 Essaajalta, esittele vastustaa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kohtaan D, tarkistus 76 samalta laatijalta, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 77 Regneriltä, samaan kohtaan liittyen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 11, kohta E, kompromissi R, ECR on vetänyt tukensa pois, eli siinä on jäljellä neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta F-kompromissi S viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta G, kompromissi T viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan G jälkeen tarkistus 26 Regneriltä esittelee vastustaa puolesta vastaan tyhjää. Älkää enää äänestä, ette ilmeisesti äänestä, eli joudumme tarkistamaan koneäänestyksellä. 86 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 16 vastaan. Kaksi tyhjää. Äänestys päättyy. 86 hyväksyttiin. 87 Martin Kasslerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 Regneriltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 88. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 14 vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty. 89 samalta laatialta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kappale 1, kompromissi A. Ei. Sivut ovat täysin erilaiset kuin mihin olen tottunut. Eli kappale 12, tarkistus 90, se on vedetty pois. Eli siirrymme kompromissiin U viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleen 12 jälkeen talousvaliokunnan numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 samalta valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 samalta valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 13, kompromissi V neljältä ryhmältä ilman ESR-ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, johdanto-osan viite D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama tilanne. Tarkistus kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosaan viiteen 14 jälkeen tarkistus kolme Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale A, johdantokappale, tarkistus 4 Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale kappale, kompromissi A kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale ja sen luetelmakohta B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappale A jälkeen tarkistus 11 Regneriltä siitä liberaalidemokraattiryhmällä on suullinen tarkistus, mutta miten meillä on kaksi tarkistusta numero 11? Toinen oli talousvaliokunnan 11 esittelijästä on mukava laatia suullisia tarkistuksia numerosta 11. Olkaa hyvä, voitte esitellä tämän suullisen tarkistuksen. Toisessakinhan se oli numero 11. Varoketo, että se puhua tässä sen kummin, kun se on itse tekstissä jo. Eli kaikki ovat tietoisia, tästä kukaan ei vastusta sitä, eli siitä äänestään täteen puolesta, siis tarkistus 11 täteen muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B, tarkistus 12 essäjältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan B jälkeen tarkistus 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, johdantosan kappale C, kompromissi C viideltä ryhmältä mukaan lukien ECR-ryhmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdanto-osa D, kompromissi E viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantoosan D jälkeen tarkistus 22 Phil Benionilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 esitellytä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdantoosa E, kompromissi F viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdantoosa F, kompromissi G viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosa G, kompromissi H viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantoosaan H jälkeen tarkistus 32 Anthea McIntyreilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdanto-osa I, kompromissi I viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja täten pääsemme johdanto-osaan I jälkeiseen kohtaan tarkistus 35 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdanto-osa J, tarkistus 36, Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, johdanto-osa K, 37 Essajalta puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 38 Anthea McIntyreilta puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksellä. Le vote est ouvert. Äänestys on auki. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta, 15 vastaan, kolme tyhjää. Hyväksytty. Johdanto-osan K jälkeen tarkistus 39 Jean Lambertilta. Siellä on suullinen tarkistus. Liberaalidemokraattiselta ryhmältä kukaan ei vastusta sitä. Se on luonteeltaan tekninen. Äänestämme tarkistuksesta 39 täten muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja täten tarkistuksista on äänestetty ja äänestämme kokonaisuudesta koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta kolme vastaan, ei tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Hän on hyvin tyytyväinen. Nous en venons au point 7. À la... Kohta seitsemän. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa. Tässä on kyse lause, lausunnosta, jonka välitämme kansalaisvapauksien valiokuntaan. Ja meillä esit, lausunnon laatio on Adam Kosa. Ennen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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväks. Tarkistamme koneäänestyksenä tarkistuksen 11. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 14.13 tulos, 8 tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 13. Äänetty suunnan tarkistus, mistä kukaan ei vastusta. Äänestämme näin muutettuna 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 Tähän liittyy myös se edustaja Sipelin oma tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan neljän jälkeen tarkistus 15 lämpötilta. Tähän on tehty myös suunnin tarkistus. Kukaan ei vastusta. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää Verification. Sur le 16. Tarkistamme Tout le monde a pu voter? Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 14 vastaan. Hylätty, selvästi. Aloitin hyväksytty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 17 uudestaan. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 17 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 18. Lämpötilta täällä suullinen esittelijän tarkistus. Sama kuin 13 kohdalla. Puolesta 18 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 19 lämpöiseltä tähänkin liittyy suullinen esittelijän tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20. Kohta kun äänestyspyyntö tehty liberaaleista. Äänestämme ensimmäisestä kohdasta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vas, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22. Tähän täytyy suullinen tarkistus, ei kuitenkaan vastuusta. tämä äänestämme 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 22. Onko äänestetty äänestys päättyy? 18 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä 23 yhteen saakka? Kyllä vai ei? Me äänestämme koko paketista sitten 23-31. Kaikki siipeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme kokonaisuudessaan tästä lausunnosta. Äänestys alkaa. on äänet annettu? Äänestys päättyy. 33 puolesta yksi vastaan. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Ei näyttänyt ihan niin selvältä silloin, kun tästä aiheesta keskustelimme. Sitten kohta kahdeksan viimeinen äänestys tänä aamuna. Tässä on kyse lausuntoluonnoksesta, jonka te Patrick Le ja teollisuusvaliokunnalle kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma. kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taaksus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 erillisäänestä pyydetty. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksen toisen osan. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote clos. Äänestys päättyy 21 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puo- vastusta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. 38. Äänestys alkaa. Päättyy. 16, 17 tulos, kaksi tyhjää ääntä hylätty. Sitten tarkistus 39. Tähän liittyy suunnen tarkistus. Ilmeisesti ei vastusteta. Äänestämme tarkistuksesta muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 45 puolesta vastaan tyhjää. Jos haluatte johtaa puhetta minun sijaani, niin tehdään sitten niin. Mutta te tarkistatte vastusta, teidän pitää äh, tarkistaa päätökseni. Sitten 45 tarkistamme sen. Le vote est clos. Äänestys päättyy 27 puolesta, 8 vastaan, 0 tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 18.17 tuloksella hyväksytty. Nolla tyhjää. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 Yhdeksän ei ottaa vastaan. 50 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51. Tähän on tehty kohta kohdalta äänestyspyyntö liberaaleista. Kuka puolta ensimmäistä kohtaa? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Toinen osa 51 äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 17 vastaan. Hyväksytty. 52, sitä ei voida hyväksyä, sitten 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä 53. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Tulos 21.14 hyväksytty. 54. Esajalta tähän liittyy suullinen tarkistus SD-ryhmästä. Herra Ori, teillä on puheenvuoro. Te ilmeisesti vastustatte. Onko teitä enemmän kuin kolme, jotka vastustavat tätä? Kuka vastustaa tätä suullista tarkistusta? Eh bien, il faut qu'elle soit trois. Tässä tarvitaan kolme. Qui s'oppose à l'amendement? Kuka vastustaa suullista tarkistusta? Noin, hyvä. Teitähän nyt ei ole kolme. Sitten tätä suullista tarkistusta ei ole hyväksytty. Sitten me äänestämme tarkistuksesta vi... No mitä nyt tapahtuu? Alors. Il semblerait que si Näyttää siltä, että jos suullista tarkistusta ei hyväksytä, niin silloin tarkistusta ei voida ottaa käsittelyyn. Tällaista tietoa minä sain. Nous allons travailler en direct ensemble et nous allons faire une commission de recevabilité des amendements. No, perustamme tällaisen valiokunnan, joka käsittelee näitä tarkistuksia, mitä voidaan ottaa vastaan, mitä ei. 54. Ce qui pose un problème. Missä kohtaa se ongelma täällä piileekään? Considère que les propositions que la commission... Ne peut pas, pardon. Hmm? Donc, je vais vous lire la partie. No, luen tämän kohdan. Meidän pitää tarkistaa, että tämä sopii valiokunnan valiokuntamme valtuuksen kanssa yhteen, katsoo, että komission ehdotuksella sähkön hinnannousuun hyvittämisessä tarkoitetaan hyvää, mutta koska jäsenvaltioilla on taloudellisia vaikeuksia, Hyvitys olisi päästökauppaa jatkettaessa maksettava unionin tasolla komission alaisesta Euroopan unionin rahastosta, jos tämä kiinteäjärjestelmä pysyy voimassa. Minä jaan so- tässä sosiaalisten ryhmän kannan. Joko tämä suullinen tarkoitus hyväksytään tai sitten 54 ei voida ottaa käsittelyyn. Mitä EPP tässä haluaa tehdä? Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä viimeinen lausunnossa, että katsoo että komission esitys, tätä koskee Niin. Siis suullinen tarkistus, joka alkaa sitä, että katsoo, että komission ehdotuksella ja niin edelleen. Tätä me emme tue. Olemme tätä suullistarkistusta vastaan, joten äänestäisimme tästä kohdasta ilman suullistarkistusta. La première part... Äänestämme ensimmäisestä osasta tarkistusta 54. Siis tämä toinen osa tarkistusta 54 Esain tarkistuksessa ei ole sellainen, joka voidaan ottaa käsittelyyn. Me äänestämme ensimmäisestä osasta 254. Se, joka tu- johtaa työllisyysmahdollisuuksien ulkopuolta ensimmäistä osaa hyväksytty ja toinen osa sitä me emme voi käsitellä. Sama koskaa 55 ja 56. Sitten kohtaan neljä kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 Dardenilta. Tähän liittyy suullinen tarkistus SD-ryhmästä. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? EPP vastustaa suullista tarkistusta. Donc on voit. Äänestämme siis. Se ei vaikuta siihen, voidaanko 65 ostaa ilman suurta tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty vuorossa kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohdan 5 jälkeen 73. Tarkistus, tietenkin liittyy suullinen tarkistus, ja se määrittelee sen, voidaanko tarkistuttaa ottaa käsittelyyn, onko kommentteja, ei. Me äänestämme tarkistuksesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 75. Tähän liittyy suullinen tarkistus, joka vaikuttaa tarkistuksen hyväksyttävyyteen. Kukaan ei vastusta äänestämisen 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76. Darnell tähänkin liittyy vihreältä tehty suullinen tarkistus Kukaan ei vastusta. Suullista tarkistusta me äänestämme. Tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Tarkistus 76 muutettuna. Äänestys alkaa puolesta. Mm-hmm. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 18.17 tulos. Hyväksytty. Sitten sitten 77. Tämä on suunnan tarkistus, joka vaikuttaa tarkistuksen käsittelyyn puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, tarkistamme 77, näin muutettuna. Äänestys alkaa 77. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 16, 16 tulos, kaksi tyhjää, hylätty. Sitten viitteen 1, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 2 raukea ja sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan esittelijältä kahdessa osassa. Liberaalien pyynnöstä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen koneäänestyksenä. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä tulos, me tarkistamme. Kymmenen puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 29 puolesta, nolla vastaan, neljä tyhjää. Ihan selvää todella. Sitten tarkoitus 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksy tarkistus 12 Dardanelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Tarkistuksen 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos 2012. Hyväksytty. Sitten koko lausunto koneäänestyksenä äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kaksi vastaan. Onnittelemme esittelijää tai lausunnon laatijaa. Okay.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 Chers collègues, alors nous avons pris une demi-heure d'avance. Une fois des... Niin, nyt ollaan kyllä puoli tuntia etuajassa. Toivottavasti näin ei aina tapahdu. Jos mä härsi työntekoa, me ei pitäisi. Nyt kuitenkin kyllä tämä hiukan haittaa jo nyt, koska Rova Oomen Räyten, jonka pitäisi puhua kohdasta yhdeksän, ei ole paikalla, joten mennään kohtaan kymmenen. Sitä piti käsitellä 11.10. Toista tämä ei varjoista haittaa, mutta koska esittelemme Kostelo on paikalla, annan hänelle puheenvuoron. Hän voi sitten kertoa tästä työstä, minkälaisia neuvotteluja on neuvoston kanssa käyty vähävaraisimmille suunnatusta eurooppalaisesta rahastosta. Olkaa hyvä esittelijä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kertoa valiokunnalle, että komiteaneuvottelut saatiin päätökseen menestyksekkäästi, mutta heti aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, ryhmien henkilöstöä, neuvostoa, komissiota ja myöskin parlamentin omaa sihteeristöä kaikesta sitä kovasta työstä, jota on tehty sen varmistamiseksi, että me pystymme saamaan kolme kansainväliset päätöksen viime torstaina. Tähän sisältyy valtavasti työtä ja paljon teknisiä kysymyksiä, jotka piti selvittää, mutta olen hyvin iloinen voidessani sanoa, että, että asia on saatu päätökseen menestyskäsitteellisessä kokouksessa. Minä annoin aika kattavan esityksen äh, pääasioista parlamentin kannalta, ja on hyvä, että nähdään, että useimmat kysymykset, jotka olivat tärkeitä parlamentille, on käsitelty, saatu käsitellyksi hyvin myönteisellä tavalla. 3,5 miljardia ja kumppanuusperiaate, joka oli tärkeä asia parlamentille. Se, että sidosryhmiä kuultaisiin arvioinnissa, seurannassa ja ylipäätään ohjelman käsittelyssä. Tämä sisältyy tähän asetukseen, tulee sisältymään asetukseen ja meillä on varmistettu, että tämä kumppanuusperiaate todellakin on hyvin pitkälti kattavasti mukana esityksessä. asetuksessa. Mitä synergiakysymyksiin tulee esimerkiksi elintarvikkeiden hukkaaminen, kansanterveyden edistäminen, kaikki nämä kysymykset on myös käsitelty hyvin tyydyttävällä tavalla. Tähän tulee liittymään yksinkertaisia menettelyjä, jotka liittyvät hallinnolliseen kysymykseen. Parlamentti on pyrkinyt siihen, että kaikissa vaiheissa varmistettaisiin se, että kansalaisjärjestöt eivät joutuisi liiallisen hallinnollisen taakan kohteeksi ja pyrimme huolehtimaan siitä, että saataisiin korjattua asiat yksilöllä menettelyillä. Mun on kaksi, tulemaan kaksi operatiivista ohjelmaa. Toinen, joka liittyy sosiaaliseen osallistamiseen, eri kaikkea, kaikkein heikommassa asemassa olevien osalta. Ja sitten ohjelma, joka liittyy elintarvike- ja muuhun aineelliseen apuun. Perusperiaate on ollut se että tässä valiokunnassa, että rahoitus, kysymys on pienestä rahoituksesta ajatellen koko budjettia, mutta on kysymys huomattavasta summasta 3,5 miljardia euroa. Ja tämä rahoitus kohdistetaan erityisesti, se varataan erityisesti niille, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa. Ja tämä on ollut perusperiaate, joka on ollut parlamentissa. Puheenjohtaja, kuten valiokunnan jäsenet ovat tietoisia, Euroopan unionissa on 40 miljoonaa ihmistä, jotka kärsivät äh, hyvästä köyhyydestä, jotka eivät pysty jo syömään kuin joka toinen päivä. Saman aikaan äh, ruoan hukkaaminen on todella pelottavaa tässä vaiheessa, ja se on asia, joka vaatii nopeita toimia. Tämä rahasto on äärimmäisen tärkeä ihmisille, jotka elävät yhteiskuntamme äh, laidoilla – Kysymys on pienestä äh, rahastosta, kuten me totesimme, mutta totesimme, että tämä rahasto ei millään tavoin äh, vaikuta siihen, että äh, miten kansallisella tasolla paita totesiin politiikkaa tai strategioita, jotka liittyvät köyhyyden torjumiseen, ja olemme sitä mieltä, että tämä rahasto tulee olemaan yksi panos köyhyyden torjunnassa. Haluaisin vielä kerran suuret kiitokset kaikille, jotka ovat kovasti olleet tekemässä, käsittelemässä tätä asiaa sen varmistamiseksi, että että me saatoimme saada kolmikantaneuvottelut päätökseen viime torstaina. Minä ymmärrän, että asiakirja tulee valiokunnalle 17. joulukuuta äänestettäväksi. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että siirtymävaiheen toimet tulevat voimaan joulukuun alusta, joten ei tapahdu mitään katkoa rahoituksessa eri järjestöille, ja kun joulu on tulossa, niin mikä on aika, joka on hyvin vaikea nimenomaan tämän ohjelman kohderyhmälle, on ollut hyvin tärkeää, että me saimme todella asian käsittelyn päätöksiä ja saatamme varmistaa sen, että meillä on rahoitusta erityisen näiden henkilöiden auttamiseksi tämän erittäin vaikeana ajanjakson aikana. Joten vielä kerran kiitokset puheenjohtajalle myös tästä suuresta avusta kolmikantaneuvottelujen johtamisessa. Kiitoksia esittelijä. Kiitän myös siitä, miten tätä asiaa olette käsitellyt koko tämän ajan. Otan mukaan myös kommentteja muista valiokunnista, että erityisesti budjettiasian valiokuntaa näissä neuvotteluissa loppujen lopuksi, mitä tulee parlamenttiin, niin voimme tuntea tiettyä tyytyväisyyttä, nimittäin enemmistö, joka saatiin täysistunnossa, kun hyväksyimme mandat. mandaat mandaatin tuki kovasti ohjelmaa siinä hengessä, jossa se keskittyy elintarvikeapuun ja muun materiaalisen apuun. Me olemme ymmärtäneet komista neuvostolta sen, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua toiseen operatiivisen puolen ohjelmassa sosiaaliseen osallistamisena niin niitä on aika vähän. Ja sitten mitä tulee ohjelman fakultiivisen ja pakolliseen puoleen, nämä 2,5 ja 2,9 miljardia, ne käytän siis täysin olennaiselta osaltaan mukaan lukien tämä vaihtoehtoinen osuus operatiiviseen ohjelmaan, joka koskee materiaalista apua. Vain viisi maata haluavat tästä osallistua toiseen osuuteen ja joka kerta käytän tätä minimipakollista summaa. Silti meillä oli vielä joitakin ongelmia viimeisessä trilogikokouksessa. Ja tämä näkyy siinä, että Euroopan komissio joutuu antamaan julkilausumaan silloin, kun teksti hyväksytään täysistunnossa. Ihan niin kuin aina pyydämme komissiota välittämään tiedon tästä julkilausumasta, niin kuin siitä, siitä, jotta varmistetaan, että se täyttää parlamentin vaatimukset. Tämä julkilausuma koskee kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, kuinka usein tehdään arviointikertomuksia ja tarkistetaan logiikkaa tässä näissä kertomuksissa ja verrataan muihin kertomuksiin ja raportteihin, joita laaditaan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, ellei sitten tätä asiaa hoideta teknisesti ennen äänestystä. Sitä vastoin tämä toinen kohta, se, siinä, siitä pitää todellakin antaa julkilausuma täysistunnossa. Tämä osa koskee mm, sosiaalista elintarvikeapua. Kuten tiedät, tämä asia on tavallaan uudelleen avattu käsittelyyn. Ja tässä meillä olikin todellinen ongelma, koska aikaisempi ohjelma mahdollisti sen, että sosiaalinen elintarvikeapu pystyi antamaan apua kaikkien vähävaraisimmille, mutta sitten kun tämä äh, lainsäädäntö on hyväksytty, niin tähän liittyy myös tällainen komission horisontaalinen asetus tai EUn e asetus joka käsittelee unionin rahoitusvälineitä. Ja se kieltää tästä lähin kaikki, tä, kaikki tämän tyyppiset rahastot, kuten tämä vähävaraisille tarkoitettu, ja sen, että rahoitetaan jokin tätä apua. Näissä, tässä tilanteessa jokaisen jäsenvaltion pitää hyväksyä uusia säädöksiä ja ottaa huomioon tämä lainsäädännön kehitys EU-tasolla. Mitä tulee oman maahan, niin tiedän, että Ranskan hallitus omalta osaltaan on tutkimassa varsin lähes tätä sosiaalista ruoka-apua. Miten voidaan ottaa huomioon tämä uusi tilanne niin, että ruoanjakelupisteet voivat jatkaa työtään mahdollisimman hyvissä oloissa, mutta koska tätä asiaa ei yksi sisältöistä ole käsitelty lainsäädännöllisesti, niin odotamme tästä komissiolta selvennystä silloin, kun tämä teksti hyväksytään täysistunnossa. Nämä kohdat halusin teille esittää. Sitten Rova Moransa Sahti on pyytänyt puheenvuoroa, sitten herra Serkas. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Emer Kostelloa hänen tekemästään työstä me odotimme tätä kovasti ja kiinnitämme siihen hyvää huomiota. Haluaisin puheenjohtajalle esittää kysymyksen, koska komissio on antanut julkilausuman samaan aikaan, kun täysistunnossa asiasta keskusteltiin ja puhui mahdollisuudesta avata uudelleen tai tarjoamalla määrärahoja tällaisille sosiaalisille elintarvikekaupoille tai elintarvikeavulle. Eli onko jonkinlaista sanamuotoa olemassa, jotta todellakin tämä mahdollisuus on avattu? Ja Kyllä minä tämän keskustelun kuuntelin. Esitän teille äärimmäisen täsmällisen kysymyksen. Kuunnelkaapas nyt, rouva puheenjohtaja. Esitin teille täsmällisen kysymyksen ja toisen kysymy- toinen kysymys tähän aiheeseen liittyen. Eikö ole vaarallista, jos jätetään jäsenvaltioiden harteille, jos nyt asian oikein ymmärsin, jäsenvaltiot tekisivät päätöksen siitä, äh, tarjotaanko rahoitusta, eh, jotta tällaisia sosiaalisia elintarvikeliikkeitä voitaisiin eh, tarjota? Serkas ensin ja sitten minä vastaan kysymykseenne. Puheenjohtaja, ilmaisin oman ryhmäni kantaa. Me olemme keskustelleet tästä työryhmässämme ja ST-ryhmän jäsenet kaikki haluavat tietysti onnitella edustaja Kosteloa ja kaikkia muita, jotka osallistuivat näihin neuvotteluihin, myös teitä puheenjohtaja, koska meistä tämä on yksi niistä harvoista hetkistä, jolloin parlamentti voi tuntea itsensä ylpeäksi siitä, että on ratkaistu miljoonien eurooppalaisten ongelmia, joita uhkaa eurooppalaista. Uskon, että joulusta tulee paljon parempi, kun nyt on saatu sellainen tulevaisuuden näkyvä, joka varmistaa sen, että nämä minut voivat syödä. Ja tähän, tämähän minimi, mitä ihmisellä on oikeutta. Haluaisin tulee yksityiskohtaisuuden lisäksi, vaikka me arvostamme kovasta joustavuutta ja sitä, että on otettu huomioon erilaisia kansallisia suuntauksia, niin tässä kuitenkin korostetaan sellaista seikkaa, puheenjohtaja, että me kaikki olemme ymmärtäneet, että tämä ongelma ei koske vain tiettyjä maita, tiettyjä väestöryhmiä, vaan tämä on kaikkien ongelma, eurooppalainen kysymys. Meidän ei pidä eristää näitä ongelmia rajojen mukaan, vaan on eurooppalainen rahasto, ja kaikki myöntävät, että tämä on yleinen ongelma. Siis nämä kuuluvat kaikille, ei vain niille henkilöille, jotka kärsivät äärimmäisestä köyhyydestä. Ja vieläkin tärkeämpää on, meillä on olemassa tähän eurooppalainen ratkaisu. Ja Eurooppa ei reagoi vain rahoituskriiseihin tai tällaisen toimijoiden vaikeuksiin, vaan reagoi myös humanitaarisiin kriiseihin ja henkilökohtaisiin tragedioihin. Joten onnittelut kaikille mukana olijoille ja kollegoille, jotka saivat aikaan tämän konsensuksen. Ja meidän valiokuntamme on parlamentista käsin johtanut tätä asiaa. Olemme varmistaneet, että oikeuden, sosiaalinen oike, yhteiskunnan oikeudenmukaisuus toteutuu. Kiitos puheenjohtaja. Minä ymmärrän ongelman, joka tähän liittyy. Minä itse olen omassa maassani ollut yhteydessä tämän tyyppisiin järjestöihin. Ongelma ei ole siinä, että ylipäätään siis pidämme totta kai tärkeän heidän toimintaansa ja hyödyllisenä. Ongelma on siis siinä, että näissä, se ei mahdu näihin säädöksiin, osittain siksi myös horisontaalista direktiivistä, toisaalta myöskin siitä mietinnöstä, joka hyväksyt, johtuen, joka hyväksyn täällä valiokunnassa, mikä sulkee pois tämän mahdollisuuden. Tämän tyyppistä on ollut jo aiemminkin, ei tällaisilla sosiaalisten järjestöjen tapauksessa, vaan siis siitä, että jonkin nousi esille tällainen säädöksen kautta syntynyt mahdottomuus. Eli täytyy käytännössä katsoen pitää erillään toimintoja ja ni, niin, että maan sisällä voidaan järjestää asiat hiukan luovalla tavalla niin, että saadaan säädöksiä mukautettua asianmukaisesti niin täytyy katsoa, että tässä meidän omat päätöksemme vaikuttavat siihen, mitä, mitä mutta ylipäätäänkin niin siis ajatellen tällaisen, että miten tätä voitaisiin minä sosiaalisena sosiaalipolitiikan välineenä minä en pidä tätä sellaisena, että olisi sitä vasta, vaan pidän tätä todellakin hyödyllisenä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vuorollani kiittää vilpittömästi Emer Kosteloa tästä työstä, jota hän on tehnyt ja siitä tavasta, jolla hän on tehnyt tätä. Me olemme kaikki tästä samaa mieltä puheenjohtajan mukaan lukien. Me voimme varmaankin todeta, että tie on ollut pitkä, koska kyse on taistelusta, joka on kestänyt melkeinpä kolme vuotta. Nämä kriteerit, joista me olemme ilmaisseet mielipiteemme jo alusta lähtien, niin niissä olemme saaneet tyydyttäviä tuloksia aikaan. Tämä liittyy siis määrärahoihin ja siihen, että mitään katkoksia ei ole tullut, koska tämä jatkuu ensimmäinen tammikuuta 2014. Ja jo nyt meidän päätöksillämme on suuria vaikutuksia apua tarvistavissa, ta, tarjoavissa järjestöissä. yleinen ilmapiiri, joka melkeinpä kaikkialla vallitsee tänä päivänä, se, että Euroopan parlamentti neuvottelee muiden toimielinten kanssa ja olemme pystyneet tuomaan nämä huolenaiheet esille ja tämä täytyy huomioida, koska tämä antaa uutta arvoa EUn toimielimille ja parlamentin jäsenille jopa tällaisissa olosuhteissa, joissa toimielimiä sätitään kovasti. No tietenkin olisi parempi, jos köyhiä ei olisi, mutta tämä on kuitenkin parempi tilanne kuin, että jos ohjelma olisi peruttu. Thank you, Mrs. Chair. Um, I think that over... Kiitos puheenjohtaja. Minusta kokonaisuudessaan voimme olla aika tyytyväisiä tuloksen, joka tässä asiassa on saatu. Tämä on ollut asia, joka on ollut hyvin kiistelty meidän ja neuvoston välillä, mutta todellakin on sitten esittelijä Kostello ja puheenjohtaja ovat toimineet erittäin hyvin neuvotteluissa. Kaikki jäsenvaltiot näyttävät olevan myöskin tyytyväisiä summiin, joita ne saavat. Ja minusta meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että saamme laajennettua mahdollisuuksia avustusjärjestöille käyttää varoja siihen, mistä todella tarvitaan, ja pääasiassa toimimaan nimenomaan elintarvikeapua. Mutta kysymys olla myös sellaisista asioista kuin hankkeet tai välineet, tavat, joilla voidaan välttää ruoan tuhlaamista, sosiaalisen osallistamisen toimet myöskin auttavat kaikkein heikommassa asemassa olevia – Joten kokonaisuudessaan me voimme oikeastaan olla tyytyväisiä ja ylpeitä tuloksesta. Ähm, merci beaucoup. Je vais redonner la, la... Kiitoksia. Esittelen saudestaan puheenvuoron ihan kohta. Mutta kiitän, että muistutte tästä kohdasta, joka itse unohdin, mutta mm, esittelekin siihen taisi viitata, nimittäin eh, elintarvikkeen haaskauksen vastainen toiminta. Esittelijä aivan oikein myös totesi, että tähän operaation ohjelmaan sosiaalista osallistamisesta pitäisi keskittyä muuhunkin kuin vain siihen, että kopioidaan sosiaalirahastoa, vaikkakin vähän päällekkäisyyttä tietysti on. Sitten näistä elintarvikeavun jakopisteistä, niin ovi ei suinkaan ole auki, vaan se on kiinni. Ei enää ole mahdollista näille ruoanjako keskukselle osallistua tähän ohjelmaan. Tätä me pyysimme komissiolta tai me pyysimme komissiolta, että se antaisi julkilausuman, jossa se selittää syyt, minkä takia se kieltäytyi avaamasta tätä mahdollisuutta ovea. Tämä kuulunut jokaisen hallituksen vastuulle, niin kuin herra Ori tässä hyvin selitti. Ja tämän takia minäkin sanon, että kun tulee minun ja sen kotimaastani olen jo ottanut yhteyttä hallitukseen, jotta elintarvikejakupisteet omassa maassani voivat jatkaa työllistä työtään vähävaraisimpien hyvä, varaisimpien hyväksi rakentavassa mielessä. Mitä tulee tämän toiminnan tuloksiin, haluaisin ottaa esille saman kuin edustaja Jarik. Me tulemme nyt varsin, olemme kulkeet varsin pitkään. Me olemme tässä olleet tukena tälle ohjelmalle vahvasti. Silloin kun me täysistunnossa hyväksyimme tämän, taisi olla helmikuussa 2012, hyväksyimme silloin päätöslauselman ja vaadimme, että tämä ohjelma säilytetään silloin, kun neuvosto halusi sen poistaa. Ja sitten jatkossa Neuvosto halusikin jatkaa sitä 2013-2014 vuosina, mutta jotkut hallitukset halusivat siltäkin poistaa sen vuoden 14 jälkeen. Ja koska me vastustamme tämä täällä parlamentissa ja myös neuvostossa tilanne on voinut tällä välin muuttua, niin nyt tästä ohjelmasta on kyllä pidetty kiinni, siitä on tullut pakollinen ja se sai näinkin merkittävän aseman, joten tässä kyllä parlamentti on osallistunut merkittävällä tavalla ja siitä pitää kiitos antaa. Ja tietysti meidän pitää myös lämpimästi kiittää esittelijämme. Haluatteko te vielä, edustaja Kostelo, keskustella ja jatkaa tätä puhetta? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kaikista kommenteista. Useimmat asiat on mainittu jo tässä vaiheessa mutta haluaisin lopuksi vielä todeta, että tämä ohjelma on äärimmäisen tärkeää ja se pitäisi nähdä parlamentin voito, voittona. Aiempi ohjelma tuli maatalouden budjetista ja siihen sisältynyt sosiaalista osallistamista, mutta tämä ohjelma tarkastelee tilannetta ihmisten, jotka aineellisesti kärsivät ongelmista, jotka kärsivät köyhyydestä, mutta voimme nähdä, että monet järjestöt ja sidosryhmät, jotka ovat mukana elintarvikkeen jakamisessa, ovat myöskin mukana siinä, että toteutetaan toimenpiteitä, jotka liittyvät sosiaaliseen osallistamiseen. Ja tämä asetus sisältää, se on sisältetty sosiaalisten asioiden kokonaisuuteen. Se merkitsee sitä, että sosiaalinen osallistuminen on hyvin pitkälti niiden järjestöjen toiminnan ytimessä, jotka ovat jotka ovat mukana tässä toiminnassa. se oli pelkästään elintarvikkeiden jakamisesta, mutta elintarvikkeet ovat hyvin tärkeitä. On kasvava määrä ihmisiä, jotka käyvät erilaisissa äh, soppakeittiöissä tai äh, saavat äh, ravintoruoka Euroopan unionilta. Kollegat ovat esille myöskin kysymykset, jotka ovat liittyneet elintarvikkeiden hukkaamiseen. Me pyrimme saamaan aikaan synergiaa Euroopan unionin poliitikkojen kanssa, jotka koskevat tätä aluetta, ja tätä kautta olemme voineet jopa vahvistaa komission esitystä tässä mielessä. Meillä on myöskin melko hyvä ohjelma, joka koskee tuloksien levittämistä ja myöskin foorumi, joka koskee tähän liittyvän toiminnan kokemuksen levittämistä. Monet sidosryhmät, kansalaisjärjestöt, työntekijäjärjestöt ovat mukana. Niilläkin on ollut hyvin tärkeä rooli keskusteltaessa ohjelmasta meidän kanssamme, varjoistelijoiden kanssa, minun kanssani. Ja ne ovat kovasti lobanneet ja toivon, että nekin ovat tyytyväisiä siihen tulokseen, joka meillä nyt on täällä käsillä. Tässä on ollut asia, jota puolesta olemme taistelleet. Saattaa olla niitä, että tämä ei ole ollut se tulos, jota me olisimme toivomme. Toivomme, että jäsenvaltiot voivat löytää sellaisia tapoja, jolla ne edelleenkin pystyvät ö, työskentelemään siihen suuntaan, että on sosiaalista elintarvikkeiden myyntiä jäsenvaltioissa. Minä todellakin toivon, että eh, haluaisin sanoa, että henkilöstö parlamentissa ja komissiossa ja poliisiryhmissä ja ihmiset, jotka ovat käyttäneet monia pitkiä öitä tämän eh, tuloksen aikaisemmisessa, haluaisin nostaa heille kiitokset ja sanoa, että meillä on tässä hyvä esitys nyt viime kädessä. Très bien. Alors, nous en venons à un dossier. Eli nyt sitten pääsemme aivan yhtä menestyksekkääseen asiakirjan kohta yhdeksän. Neuvottelut neuvoston kanssa lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta. Tässäkin on kuljettu pitkä tie, vaikkakin väestön suhteen ehkä hieman vähemmän tämä koskee ihmisiä, mutta tässä on siis kysymys meidän edellisen trilogin tuloksista Liettuan puheenjohtajakaudella ja mietinnöstä, jossa vastuuhenkilönä oli Rouari ja Omeruiten. Hän saakin heti puheenvuoron. Eh, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja kiitokset myöskin kaikille niille, jotka ovat auttaneet meitä näinkin hyvän tuloksen aikaansaamisessa. Minä olen tulokseen tyytyväinen. Heti alusta lähtien meillä oli direktiivi luonnos ja se toimitettiin komissiolle ja siinä sanottiin, että ihmiset säästivät rahaa lisäeläkerahastojen kautta ja he halusivat viedä nämä rahat sitten toiseen eläkerahastoon. Tämä oli se lähtökohta, mutta huomasimme aika piakkoin, että pääoman siirtäminen olikin vaikeaa. Jopa maissa, joissa tällaista jo tapahtuu ja tapahtuu edelleen, kuten esimerkiksi Alankomaissa. On hyvin hankalaa siirtää näitä rahoja rahastosta toiseen. Täten me sanoimme, mukaan lukien Euroopan parlamentissa, me sanoimme, että eikö olisi parempi tarkastella äh, siirtooikeuksia. Ensinnäkin lasketaan äh, vakuutusmatemaattiset arvot, ja jos tämä voitaisiin sitten soveltaa myöskin näihin saavutettuihin oikeuksiin. Ja Euroopassa se tapa, jolla lisäeläkkeet toimivat, on tiettyjä jäsenvaltioita, joissa tällainen järjestelmä on olemassa, mutta on jäsenvaltioita, joissa eläkerahastot on järjestetty täysin eri tavalla. Ja me halusimme välttää sen, että joutuisimme peukaloimaan sitä tapaa, jolla jäsenvaltiot järjestävät eläkerahastonsa. Me halusimme helpottaa tarkoittaa vapaata liikkumista. Toisin sanoen, jos on tehnyt töitä jossakin maassa, niin sitten jos muuttaakin eri maahan, niin siitä ei tulisi tulla rangaistusta kyseenomaiselle henkilölle, vaan itse asiassa hänet palkittaisiin tästä. Kun me puhumme liikkuvuudesta Euroopassa, me haluamme edistää liikkuvuutta Euroopassa. Tämä on erittäin tärkeää ehdotus parlamentin reaktion jälkeen ja komission lisähuomioiden jälkeen tämä meni neuvostoon ja neuvosto totesi, että kyllä liikkuvuus on tärkeää, mutta me haluamme vain varmistaa sen, että etu liikkuvuudesta syntyy silloin, jos muuttaa maasta toiseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa tarkastellaan vain vähimmäistandardeja liittyen eläkkeiden maksuihin ja saavutuksiin, jos menee töihin toiseen jäsenvaltioihin. Ja tästä on tieten tahtoen jätetty pois liikkuminen jäsenvaltion sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että eroavaisuuksia on edelleen olemassa ja itse asiassa työntekijät, jotka siirtyvät maasta toiseen, he saavat paremman kohtelun. Heillä on paremmat ehdot kuin niillä, jotka liikkuvat ja käyttävät liikkumisoikeutta yhden ja saman jäsenvaltion sisällä. Me hyväksyimme tämän ehdotuksen, koska jäsenvaltioilta itseltään tuli meille selitys, jossa sanottiin, että se aika, joka meillä on käytettävissä asian täytäntöönpanemiseksi, tämä, tätä ei ollut helppoa niellä, mutta tässä ei paljonkaan liikkumavaraa ollut, koska olisi saattanut käydä niinkin, että direktiiviä ei olisi syntynyt ollenkaan. Tästä löytyy vähimmäisstandardeja, tietyissä jäsenvaltioissa eläkeoikeudet alkavat karttua 21-vuotiaana. Joissakin muissa maissa, esimerkiksi Saksassa tai Luxemburgissa, ikäraja on korkeammalla tasolla. Esimerkiksi Saksassa kyse on noin 25 vuoden iästä ja investointikausi on noin viisi vuotta. Eli jos ihminen on 29,5-vuotias ja vaihtaa työnantajaa, niin silloin ei ole vielä kartoitettu eläkeoikeutta. Nyt on laadittu pöytäkirja, jossa sanotaan, että lainsäädäntöä tullaan muuttamaan, jotta liikkumista maan sisällä helpotetaan, mutta tässä lainsäädännössä puhutaan kaudesta, joka lähtisi liikkeelle 25-vuotiaasta lähtien, jos siis kyse on siirtymisestä toiseen maahan. Ja Tällöin eläke alkaa karttua ja tuolloin täytyy odottaa kolme vuotta. Tämä on huomattava parannus suhteessa siihen aikaisempaan tilanteeseen. Meidän oli taisteltava näiden kaikkien kohtien puolesta kovasti ja minun mielestäni tämä ehto, asetettu ehto kuitenkin lisää mahdollisuuksia liikkuvuuteen. Me taistelimme sen puolesta. Me halusimme estää sen, että syntyisi tapauksia, joissa ihmiset olisivat kolmen vuoden aikana kartuttaneet eläkeoikeuksiaan ja pääoma maksettaisiin ulos heti. Eli kun saavuttaa eläkeiän, niin silloin oikeudet astuvat voimaan ja lopullisessa keskustelussa tämä muodostui ongelmaksi. Ja jos puhutaan pienistä pääomasummista, niin silloin työntekijöiden ja työnantajien maksuosuudet voidaan maksaa pois, mutta henkilö, joka maksun saa, hänen täytyy antaa suostumuksensa ottaa vastaan pääomaa tai hänellä täytyy olla vaihtoehtona se, että hän ei ota maksua vastaan. Myöskin me tarkastelemme siirtymäkausia 3 plus 2. No nyt tarkastellaan neljää vuotta. Kolme vuotta koski kaikkia ja kaksi vuotta koski ainoastaan niitä henkilöitä, joilla oli jonkinlaisia ongelmia. Ja nyt ollaan päädytty neljään vuoteen koskien kaikkia. Ja tämän me hyväksyimme. Olen uskoakseni nyt kattanut kaiken, mutta nämä olivat siis ne kohdat, jotka meidän mielestämme oli tärkeitä. Kyseessä on ehdotus, johon me voimme olla täysin tyytyväisiä, koska se todellakin parantaa henkilöiden vapaa liikkuvuutta ja se mahdollistaa sen toimimisen moitteettomammin. Kiitoksia sitten Sarkse Darden ja sen jälkeen Manen Herman. Kiitoksia puheenjohtaja aika lyhyesti, koska Riia hyvin selitti eri oikeudet, joita on saatu ja haluaisin kiittää hänen tekemänsä työtä, samoin kiittää teitä puheenjohtaja näissä neuvotteluissa. Uskon, että olemme onnistuneet saamaan huomattavaa edistystä ja näin saadaan aikaan konkreettinen siirrettävyys. Näin voidaan edistää liikkuvuutta ja suojella myös työntekijöitä. Ajatellen heidän tulevaisuuden eläkkeitään tähän viitaten. Olen siis täysin tyytyväinen tähän neuvottelutulokseen. Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Wollte Kiitos. Halusin kiittää Ria ja muita. Tästä kompromissin saavuttaminen aina ole helppoa, jos on tietty taso, kun meillä Saksassa, josta täytetään luopua, mutta me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja niin, että liikkuvuus Euroopassa ja pelkästään paperille vaan se voidaan myöskin kokea. Kompromissi on nyt tässä 21 vuodessa ja kolmen vuoden odotusaika. Tämä ei ole tuskallista, täytyy voida sopeutua tähän, mutta jos ymmärtää viime kädessä, että sekä komission neuvosto että parlamentti ovat voineet päästä tästä yksimielisyyteen, mikä on ollut monien taistelujen tulosta, se on hyvin tärkeä viesti. Toivon kuitenkin, että, että seuraavien kahden kolmen vuoden aikana ei jouduta tilanteeseen, josta tekemään uusia ratkaisuja. Olisi tärkeää saada aikaan tässä kestävyyttä ja uskoakseni on nyt saatu hyvät perusedellytykset sille, teitä tämä voidaan tiedottaa ja tästä voidaan tehdä laskemaan, että Se on niiden tehtävä, jotka ovat mukana syvällisemmin olleet tämän aiheen käsittelyssä missä täällä parlamentissa. Haluan kiittää siitä, mitä on saavutettu. Minusta oli hyvä, että totesimme, että tietyillä alueilla emme pääse vielä eteenpäin. toivon, että emme kolme vuoden kuluttua joudu tilanteeseen, jossa kaikki asetaan kyseenalaiseksi, vaan että aikaa voi kulua hiukan enemmän. Minä pitäisin kiinni nimenomaan tästä sanasta kestävyys, joka olisi tässä tärkeä poliittinen viesti. Kiitos. Euh, euh, Haluaisin kiittää ensinnäkin komission jäseniä, jotka mahdollistivat sen, että voimme käynnistää tämän neuvottelukierroksen ilman, että palattiin siihen mandaattiin, jonka Omenruitten oli saanut edellisellä vaalikaudella. Eli meidän ei ollut pakko sitten ryhtyä täysin uudelleen neuvottelemaan. Haluaisin äh, painottaa sitä, kuinka neuvottelutiimi toimi hitsatusti yhteen, kun se vei tätä direktiiviasiaa eteenpäin, ei ainoastaan äh, aivoviennin estämiseksi, joka olisi vienyt parhaat äh, kyvyt Euroopasta pois, vaan myöskin, jotta varmistettaisiin se, että nämä ihmiset saisivat eläkeoikeutensa, ei ainoastaan sillä hetkellä, kun he poistuvat maasta, vaan halusimme myöskin vaikuttaa siihen, että heidän eläkeoikeuksiinsa liittyvät menettelyt suoritetaan heidän suostumuksellaan silloin, kun puhutaan pääomista ja siitä hetkestä, jolloin oikeuksiaan voi ryhtyä vaatimaan. Me halusimme saada työntekijän palkansaajan suostumuksen tällaiselle mekanismille. Huomioin kuitenkin että neuvostossa ajattelutapa oli hyvin erilainen kuin parlamentissa ja tässä on vielä olemassa vaara siitä, että sitoumus, jonka jäsenvaltiot epämuodollisesti ja kevytkenkäisesti antavat, jonka mukaan maan sisällä palkansaajat voisivat hyötyä samanlaisesta siir- siirrettävyysjärjestelmästä ja että se olisi täysin vapaaehtoisuuteen perustuva, niin tässä on vaarana se, että sorrutaan syrjintään niiden välillä, jotka hyötyvät siirrettävyydestä sen takia, että he liikkuvat ja niiden välillä, jotka liikkuvat vain jäsenvaltion rajojen sisäpuolella seuraavan parlamentin tavalla tai toisella täytyy tarkastella tätä, jotta nyt ei ihan täysin olla käsitelty tätä asiaa loppuun saakka. Esittelijä haluaa ilmeisesti sanoa jotakin, vai onko kaikki jo tullut sanotuksi? Ehm, eh, Olen sitä mieltä, että monetkin ovat eh, mahdollistaneet sopimukseen pääsyn tässä asiassa. ja jatkan siitä, mitä komissio on tehnyt. Minun mielestäni komissio on ponnistellut kovasti kompromissitekstien aikaansaamiseksi ja haluaisin aivan erityisesti kiittää komissiota tästä. Olen ottanut talteen hiljattain käydyn sähköposti neuvottelun, jossa osapuolena oli Saksan pysyvä edustusto. Ja turhauttavaa on se, että esittelijää ei pidetty ajantasalla tämän tyyppisistä ongelmista, eikä myöskään valiokuntamme puheenjohtajaa. Ja minun mielestäni tämä ei ole asiallinen työskentelytapa keskuudessamme ja minun mielestäni on, oli, on ihan hyvä että puheenjohtaja kävisi tästä jonkinlaista keskustelua. Muut pysyvät edustustot ovat tehneet paljonkin, jotta sopimukseen päästäisiin. Ja haluaisin kiittää näitä edustustoja tästä. He kyllä tietävät, ketä tarkoitan. Eli kiitokset kuuluvat kokoamallemme tiimille. Sen ansiosta tässä on saavutettu paljon. Täten haluaisin kiittää Frederikia esimerkiksi. Mehän teimme erinomaista yhteistyötä. Ja jos luottamus eri osapuolten välillä on olemassa, niin silloin voidaan myöskin yhdessä saavuttaa jotakin. Ja tämä sähköpostikirjeenvaihto, joka käytiin, jossa ei voida osoittaa sormella esittelijää ja sanoa, että hän ei ole hoitanut tonttiansa. Me toimimme täysin asianmukaisesti ja tämä oli tulosta siitä, että me teemme hyvää yhteistyötä. Jean oli tässä myöskin mukaan Haluaisin kiittää Jeaniakin hänen panoksestaan. Merci beaucoup, Kiitoksia esittelijä. Niin, tämä on nyt poikkeuksellinen menettelytapa suhteessa tavanomaisia, koska me toisessa käsittelyssä ja me äänestämme valiokunnassa mm, kannastamme joka 9. joulukuuta. Tämä kanta vastaanottotulosta ja minä tulen sitten kirjoittamaan virallisesti tästä neuvostolle, joka sen jälkeen kun on tarkistanut kieliasun ja monet muut seikat, me lähettää, lähettää meille neuvoston oman kannan helmikuun mm, istuntoon ja sitten valiokunnassa voimme hyväksyä tämän toisen käsittelyn suos, toisessa käsittelyssä ja tämä menee täysin, täysistuntoon huhtikuussa, joten ihan vaalikauden loppuun asti tässä mennään. Alussa kun tulin tähän tehtävän puheenjohtajaksi, niin tämä asia oli silloin vireillä. Nyt tämä kohta on loppuun käsitelty ja siirrytään kohtaan 11 ja puheenvuoron tästä saa aiheena talousvuotoisen kasvuselityksen työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. Sergio Gutierrez Prieto esittelee tämän lausuntoluonnoksensa, mietintöluonnoksensa. Sí, gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on kolmas mietintö, jonka laadin eurooppalaisena talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa. Toinen mietintö, jonka tämä me tehtiin myös Ekonissa. Ja tässä korostaa näitä tärkeitä kysymyksiä, sosiaalisia kysymyksiä, työllisyysaspekteja ja kaikkea, joka liittyy makrotalouden koordinointiin, Tämä mietintö on siis varsin tärkeä, joka valiokunnastamme tulee, ja haluaisin sanoa yhden asian, joka on varsin relevantti, vaikka mikään uusi olekaan, nimittäin vuoropuhelu ja konsensus. Vuoropuhelu on erittäin tärkeää. Meidän pitää keskustella, vaihtaa mielipiteitä realiteeteista, joita EU on läpikäymässä kun epätasa-arvo on kasvamassa eri kannalta katsottuna ja myös erilaiset maantieteelliset realiteetit täytyy ottaa huomioon. Ja myös konsensus on tärkeää, koska jos ajatellaan sitä, että parasta mitä voimme tehdä näiden asioiden hyväksi, ennen kuin jäsenvaltiot laativat omat kansalliset uudistusohjelmansa, pitäisi lähettää vahva sanoma niin komission suuntaan kuin neuvostollekin jostakin kysymyksistä, joista olemme jo käsitelleet monissakin mietinnöissä täällä varsin toistuvastikin. Ja edelleenkin ne ovat tärkeitä ja ne liittyvät toimintasuunnitelmiin ja politiikkoihin, joita laaditaan jäsenvaltiotasolla. Olemme halunneet Tämän mietinnön myötä seuraava on totta, että työllisyysosan valiokunta on, on toiminut varsin hyvin ja samoin tämän vuosittain kasvuselityksessä komissio pyrkii korostamaan myönteisiä seikkoja, erityisesti makrotaloudellisia indikaattoreita, jotka viittaavat elpymiseen, mutta meidän valiokunnan pitää varoittaa, että vieläkin on ongelmia työllisyysasioissa meidän pitää, koska joka viides nuori on työtön, sosiaalinen syrjäytyminen kasvaa, köyhy, köyhyys kasvaa. Jäsenvaltioilla täytyy olla vahvaa politiikkaa ja pyrkiä muuttamaan radikaalisti eh, näitä, pyrkiä muuttamaan näitä ongelmia. Ja nämä kuuluvat tälle valiokunnalle. On, ei saa olla liian tyytyväinen, nyt se on vaarallista ja niin kuin sanoin, nyt on, on olemassa sosiaalinen kriisi, ja erityisesti haluamme ottaa esille joitakin lisäelementtejä, kun aletaan käsitellä eurooppalaista ohjausjaksoa. Korostan joitakin kysymyksiä, jotka ovat meistä täällä kaikkein tärkeimpiä. Ja edelleen haluamme vahvistaa joitakin ajatuksia, joita olemme käsitelleet aikaisemmin muiden mietintöjen yhteydessä. Ensinnäkin sosiaaliset indikaattorit ovat varsin tärkeitä. Tämä on uusi tieto, joka meillä on tässä talouspolitiikan ohjausjakson yhteydessä. Ne, ovat, ne eivät ole pakollisia, vaikka olemme tätä vaatineet valiokunnassamme. Uskon, että voimme sosiaaliset indikaattorit, aspektit, ne pitää analysoida myös, ja miten ne vaikuttavat työllisyyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. Makrotalous ei pelkästään tässä riitä. Me pyydämme sitä, että luodaan tällainen työllisyyden euroryhmä, jotta voidaan varmistaa, vahvistaa tätä politiikkaa, koska tämä liittyy vahvasti muuhun talouspolitiikkaan. Meistä on erittäin tärkeää panostaa kilpailukykyyn, joka perustuu perustuu tuottavuuteen, jolla on kolme pilaria. Eurooppalainen sopimus investoinneista, eurooppalainen 2020-strategia, tässä voidaan vieläkin pystyä parempaan, saman koulutus on tärkeää. Sen kohdalla juurihan eilen saimme uudet PISA-tulokset, ja tämä osoittaa, että meidän pitää ryhtyä suuriin uudistukseen ponnistelun eikä suinkaan antaa talouden tilanne vaikuttaa tulevaisuuden koulutukseen. Samoin innovaatio on tärkeää. Meidän pitää jatkossakin panostaa työpaikkojen luomiseen, mutta ei mihin tahansa työpaikkoihin. Me olemme täällä toistuvasti pyytäneet monissa eri mietinnöissä aikaisemmilla ohjausjaksoilla, että työmarkkinauudistukset, joita suunnitellaan, niin tässä pitää älykkäästi toimia joustavuuden ja turvallisuuden välillä. Pitää jatkossakin varmistaa työpaikkojen laatu, koska näin voidaan parhaalla tavalla taata tai välttää köyhyyttä Euroopan mantereella ja lopuksi edelleenkin varoitamme siitä tai korostamme sitä, että on tärkeää lisätä ponnisteluita niin EU-ssa kuin jäsenvaltiossa, että voidaan toimia työttömyyttä, nuorisotyöttömyyttä vastaan. Äh, monivuotinen rahoituskehys on huomattava tilaisuus, kun sitä tarkistetaan äh, sitoa riittävät varat nuorisotakuu aloitteelle ja on tärkeää saada vielä enemmän rahaa, niin kuin valiokuntamme on jo pyytänyt. Ja myös ILO on tätä peräänkuuluttanut EUlta. Me varoitamme myös riskeistä, jotka liittyvät yksityiseen velkaantuneisuuteen viime kuukausina tai viime vuosina anteeksi on korostettu julkisen sektorin velkaisuutta, mutta meistä pitää ottaa huomioon myös yksityisen sektorin velkaantuneisuus. Se koskee pk-yrityksiä, samoin kotitalouksia, ja siksi on tärkeää suunnitella mahdollisia parannuksia. Ja me pitää varmistaa, että pk-yritykset edelleenkin saavat luottoa ja lainoitusta, samoin perheet. Tärkeä osa, tämä on tärkeä osatekijä sille, että päästään kriisistä eteenpäin. Me olemme laatineet varsin horisontaalisen mietinnön, joka ta- tarkastelee oikeastaan kaikkia avainkysymyksiä joihin tässä valiokunnassa kuuluukin kiinnittää huomiota. Ja korostan vielä, että konsensukseen, konsensus ja dialogi ovat varsin tärkeitä tässä prosessissa. Ja toivottavasti tämä kaikki työstä aikana johtaa kansallisiin uudistusohjelmiin. Euh, Veronica Lopé-Fontanier ja Veronica Lope-Fontanier ja Maris Cornelisse, mutta ensin haluaisin tehdä huomion, koska se, mitä esittelijä ehdottaa meille, on, on suuria asioita ja sen tulisi saada koko valiokuntamme huomion osakseen, mutta puheenjohtajana minulla on huolenaihe. Minä haluaisin puhua todellisessa maailmassa ja siirtyä sitten ihanteellisesta todellisuuteen ja tällä tiellä todellisuus, siinä on kysymys yhteenotoista muiden toimielinten kanssa. Ja meidän lähtökohtamme neuvotteluissa on tässä vuotuisen talouskasvun tarkastelu sellaisena kuin komissio on sen esittänyt. Ja nyt me olemme sitoutuneet siihen, että lähdetään liikkeelle tästä vuotuisesta kasvuselvityksestä, tarkastellaan sitä, miten sitä muutetaan ja täydennetään – mutta mehän voimme itsemme miellyttääksemme kirjoittaa kokonaan uudelleen ja tavallaan ottaa komission paikan, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkastella sitä, miten me tästä sitten pääsemme yhteispäätöksen logiikkaan, joka kuitenkin on sekanta, jota parlamentti ja meidän valiokuntamme tässä kasvuselvityksen yhteydessä on omaksunut. Eli meidän täytyy tässä mielessä olla varovaisia sen suhteen, miten me ideamme äh, formuloimme ja mitä me haluamme muuttaa tässä vuotuisessa kasvuselvitystekstissä. Tarkistuksia meille on annettu ennätyksellisesti aikaa ja meidän täytyy tarkastella sitten, miten me löydämme sen oikean tasapainon. Veronika Lopez Fontalier, Maris Cornelissen, Marian Harkin, Edith Bauer ja siinäpä se. Todellakin ensiseksi uskoisin, että sanoisin, että meillä on vähän aikaa. Ajatelen sitä, että tämä mietintö täytyy kääntää ja sitten täytyy tehdä työtä kieltä käyttäen. Toiseksi meillä on myöskin aik- määräaikaa tarkistukselle maaliskuuhun asti, tosin sanon, eli se aika, joka on talous, asioiden haluaisin enemmän aikaa, ajattelen kuten kaikkia lomia, on aikaa tehdä tarkistuksia. Tämä mietintö joku tiedesilta on hyvin laaja ja siksi on hyvin vaikea puhua kohta kohdalta siitä, joten minusta kansanpuolue on sen puolesta kuitenkin nyt pääsemään sopimuksen asiasta, mutta on asioita, josta olemme eri mieltä, mutta olen vakuutunut kuitenkin siitä, että tulemme pääsemään sopimukseen. Ensimmäinen asia on sellaisia kohtia, joista herra Kuterin kanssa olen täysin yhtä mieltä. Mm, totta kai olemme demokraattia, kun olemme puhuneet aiemmassa yhteydessä, eli suhteus köyhyyteen ja Tämä on tärkeää pyrkiä lisäämään budjettia erilaisille aloitteille koskevat nuorten työllisyyttä ja sellaisia aiheita, jotka liittyvät köyhyyteen ylipäätään ja myöskin eh, myitä haavoittuvia ryhmiä, kuten naisia, joten olisi tärkeää muotoilla tässä ratkaisuja pyrkiä työskentelemään siihen suuntaan, että tilanne voisi parantua. Ja tämä on se, mihin me pyrimme Euroopan unionissa. Olen myöskin hiukan eri mieltä puheenjohtajan kanssa minusta tämän tyyppinen luonnos, jotka komissio meille esittänyt, menee hyvään suuntaan, mutta on kysymyksiä, joiden parissa täytyy tehdä työtä, esimerkiksi työmarkkinoiden uudistaminen, se, että pyritään edistämään luottoja pienellekin sulle yritykselle, mikä on erityisen tärkeä kysymys, ja taistella työttömyyttä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Nämä ovat kysymyksiä, joista voin keskustella edelleenkin Gutierrezin äh, kanssa, jotka ovat sellaisia, jotka liittyvät esimerkiksi talouden vakauttamiseen. Mutta minun ryhmälleni talouden vakauttaminen on erityisen tärkeää, koska sen kautta saadaan tuloksia, tämä me tiedämme Espanjassa, jossa tilanne on hyvin vaikea. Tilanne on parannettava tilannetta ja on se jatkettava työtä. Siihen suuntaan saadaan lisää joustavuutta. Äskettäin eh, komissioset Ren ja Andor sanoivat, että kun tilanne parantuu, on parantunut niiden ponnistelujen ansiosta, joita on tehty tällä hetkellä, voidaan saada aikaan lisää liikkumavaraa kasvun ja työllisyyden politiikalle. Kuitenkin täytyy keskittyä siihen sanakaan vakautta, jotta saadaan lisää kasvua. Ja tämä on se linja, jota me tulemme noudattamaan, kuten sanoimme aiemmin, miten vakauttamista kyllä, mutta joustavuudella. Herra tiedetin mietinnössä on se tiettyä arvostelu, joka kohdistuu siihen politiikkaan, joita on noudatettu viimeisen kahden kolmen vuoden aikana – ja josta en ole täysin yhtä mieltä. Mutta vielä kerran sanoisin, että saadaan, saadaan läheistä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan mietintö, josta valitsee laaja yksimielisyys. Kiitos. Äh, Maris Cornelissen, puis Marianne Arkin. Cornelissen sitten Arkin. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijää hyvästä kattavasta luonnoksesta, mitä tulee sisältöön. Ihan oikean suuntainen se on. On hiukan masentavaa, että se näyttää paljon samanlaiselta kuin itse laadin vuonna 2012. Samoin samantyyppinen kuin Rova Lope Fontanien tämän vuoden alussa laatima mietintö. Pääasiassa sanotaan, että neuvosto ja komissio ignoroivat meitä vuodesta toiseen niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Joten ehkä olisi hyvä tarkastella hiukan tarkemmin tätä prosessia. Me olemme laatineet kuusi valiokunta-aloitteista mietintöä tähän mennessä. Tämä, nämä ovat nyt seitsemännet ja kahdeksannet, jotka laadimme. Ja nämä ovat olleet myös oma aloitemietintöjä, eikä tämä kyllä auta. Tuntuu, että ne vain ohitetaan noin vain. Mitä tulee näihin aikaisempiin mietintöihin, olemme yrittäneet peräänkuluttaa sitä, että pitäisi tarkastella toimijoiden välisiä sopimuksia neuvoston parlamentin ja komission kesken. Ja tätä kautta voitaisiin saada täysin demokraattinen osallistuminen. Ehkä tarvittaisiin jopa perussopimusmuutosta, mutta ilman sopimusmuutostakin voimme jotakin kyllä saada aikaan. Ja vieläkään en pysty ymmärtämään, miksi EPP ei tätä halua tukea. ette tue demokraattista parlamentin osallistumismahdollisuutta tähän asiaan. Ehkä joku voi tähän vastata ja ehkä voimme puhua tästä ennen kuin äänestämme haluaisin vielä sanoa, että tuemme täysin kommentteja siitä, että annettaisiin todelliset hampaat sosiaaliselle tulostaululle. Samoin sosiaalinen ulottuvuus ei saanut tukea emussa. Tätä jopa SD-ryhmä ei tukea. Tätä emme oikein voi nyt ymmärtää. Ehkä voimme löytää sellaisen sanamuodon, joka, joka saa e-, enemmistön taakseen, koska meistä on kyllä erittäin tärkeää, että sosiaalinen tulostaulu saadaan aikaan, niin sillä on myöskin merkitystä, niin että tämä ei tuo vain lisää tilastotietoa, joka kertoo, kuinka kamalaa tämä kaikki on, koska sehän me jo tiedämme. Me haluamme vain, että jotakin tehdään näillä asioilla, jotka ovat huonosti. Sitten vielä lopuksi haluaisin todeta, että meidän pitäisi olla varsin kriittisiä ja toivot, olla tyytyväisiä siitä, että on tutkittu Saksan ylijäämää, mutta meidän pitäisi suhtautua kriittisesti Barroson kommentteihin, joka välittömästi sanoi, että niin kyllä, mutta jos ylijäämä haittaa, niin ei mitään sakkoa kuitenkaan anneta Saksalle. Sehän vähentää yhtäläistä kohtelua jäsenvaltion kesken ja eh, eh, rikkoo myös tasapainoa, koska ajatuksenahan oli se, että EUn taloudessa asiat tasapainotettaisiin niin, että se hyödyttää kaikkia ja vajeet, budjettivajeet ja ylijäämät voivat olla yhtä haitallisia tässä kokonaisbalanssissa, joten toivon, että muut tulevat tukemaan tämän tyyppistä tarkistusta. Kiitos. Merci, Marianne Kiitoksia, Marian Haakin. Minä ja herra Benion kävimme tässä lyhyttä keskustelua Saksan ylijäämästä. Ensinnäkin, no me emme tästä ole aivan samaa mieltä. Kiitokset Gutierrez Prietolle tästä mietinnöstä. En aio mennä kovinkaan syvälle yksityiskohtiin. Sieltä löytyy erittäin hyviä ideoita, aivan erityisesti etupainotteisuus vuoden 2014 määräraista. Tämä varmaan antaa uutta pontta tietyille talouksille. Yksi pieni asia laatutyöpaikoista. Olen samaa mieltä kanssanne, mutta meidän täytyy myöskin ymmärtää, että joskus ihmiset itse asiassa haluavat tehdä osa-aikatyötä jo tämä termi sinällään, siinä ei ole mitään pahaa. Tiedän, että on erityyppistä osa-aikatyötä ja meidän täytyy olla hyvin täsmällisiä sen suhteen, mistä me puhumme. Me olemme varmaankin samaa mieltä, jos nämä termit on selkeästi määritelty. Olen samaa mieltä myöskin systemaattisista äh, virheistä komission ennusteissa. Tästä olen itsekin puhunut aikaisemmin ja monet muutkin ovat tästä puhuneet. Meidän täytyy pyrkiä löytämään tarkempi ennustetapa. Kuuntelin tarkkaan sitä, mitä Lope Fontania sanoi. Hän puhui Espanjasta ja siitä, miten finanssipoliittinen vakauttaminen toimii. En voi puhua Espanjasta, koska en tiedä sitä tarpeeksi, mutta minun mielestäni, jos me tarkastelemme, mitä IMF ja muut sanovat, heidän viestinsä on hieman epäselvempi, koska kun monet jäsenvaltiot harjoittavat finanssipoliittista vakauttamista, se on syklinen prosessi, niin tässä on olemassa deflaation vaara ja se, että epätasapainot euroalueella kasvavat, eikä kukaan voi vakuuttaa minua siitä, että näin ei tällä hetkellä jo tapahtuisi. Eli tässä ei ole ainoastaan kysymys finanssipoliittisesta vakauttamisesta, että se olisi hyvä ja kaikki muu on huonoa. Ja tiedän, että että omassa mietinnössänne myöskin puhuitte siitä, että täytyisi saada tähän joustavuutta. No, tarvitaan sitä ja muutamaa muutakin asiaa. Puheenjohtaja varoitti meitä siitä, että ajauduttaisiin liian kauka, kauas HGSstä ja minun mielestäni loppujen lopuksi tässä on kysymys yhteispäätöksestä ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että me voimme vaikuttaa sen sijaan, että meillä olisi vain hyvä lopputulos. Ja lopuksi sitten demokraattinen tilivelvollisuus. Vaaleihin on kuusi kuukautta ja jos, me, jos ihmisillä on sellainen olo, että meillä ei ole mitään sanomisen varaa siinä, mitä tapahtuu, niin sitten todennäköisesti me emme näitä haluamiamme ääniä tule saamaan. Edith Bauer. Thank you so much. I would like... Bauer. Haluaisin vain lisätä lyhyen kommentin tähän keskusteluun. Noin 20 minuuttia sitten Eurostat julkaisi uuden arvion, uuden tilaston köyhyydestä. Otsikko on 2012 noin neljäsosa väestöstä oli lähes yhteydessä köyhyyteen, eli yli 125 miljoonaa ihmistä. Tämä on hyvin hälyttävä luku, kun ajattelemme sitä, että lähtökohta oli 80 miljoonaa, kun 2020 strategia luotiin, käynnistettiin. Minulla on siis sellainen tunne, että tämä asia pitäisi ottaa esille vakavammin kuin tähän asti on tehty. Haluaisin myöskin esittää arvostukseni esittelijän näkemystä siitä, miten tämä vaikuttaa väestöön, koska tämä on asia, jota edelleenkin oli arvioitu. Kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron? Komissio? Ei. No esittele sitten, olkaa hyvä. En primer lugar, muchas Ensinnä kovasti kiitoksia kaikille puheenvuoroista ja teidän ideoistanne ja ystävästä sävystänne. Olemme kaikki varmasti tietoisia tilanteesta, jossa olemme, jossa EU on ja varmasti kaikki haluamme myötä vaikuttaa ja pyytää tiettyjä muutoksia, koska minä voin kyllä jakaa sen, mitä Rova Lope Fontane sanoi. Hän puhui julkisen talouden vakauttamisesta muun muassa – Tämä liittyy tähän makrotaloudelliseen puoleen, mutta meidän täytyy kuitenkin sanoa, että kaikkein myönteisimmät asiat ovat syntyneet muutoksesta, jonka me vähän sellaisen määrin saamme aikaan, kun otettiin näitä uusia asioita mukaan talouspolitiikan ohjausjaksoon, koska tässä on tiettyä joustoa finanssipoliittiseen keskusteluun verrattuna viime vuoteen. Kukaan ei epäile sitä, etteikö olisi välttämätöntä vahvistaa ja vakauttaa julkista taloutta vähentää velkaa, mutta aina puhumme kuitenkin tästä rytmistä, mikä on sopiva vauhti. Samoin toisaalta, mikä on kolikon toinen puoli, pitää myös eh, saada aikaa vauhtia kasvuun ja pyrkiä luomaan työpaikkoja. Mitä se on tässä mietinnössä, ihan niin kuin komissiokin on todennut, mukaan lukien kasvuselitykseen, tässä uskotaan erilaiseen, erilaista, erilaistamiseen ää, rytmiin finanssipoliittisessa vakauttamisessa meistä tehtiin virhe alussa, kun lähdettiin liikkeelle tässä prosessissa. Minä, tämä on henkilökohtainen kantani, mutta meistä tai on tehty joitakin tutkimuksia, joissa todetaan, että kun vakautetaan julkista taloutta esimerkiksi Espanjan tilanteessa, äh, oltaisiin voitu säilyttää kolmella prosenttia parempi tilanne työllisyydessä, emme olisi tuhonneet niin paljon työllisyyttä tässä kriisiprosessissa. Tässä on korostettu olennaisia kysymyksiä. Olen samaa mieltä Rova Cornelissen ja Rova Harkinin kanssa siitä, että täytyy jatkossakin pyrkiä saamaan suurempaa demokraattista osallistumista näihin kysymyksiin. Tämä koskee myös Euroopan parlamenttiin, samoin kansallisiin parlamentteihin myös työmarkkinaosapuolet pitää ottaa huomioon. Jos on suuri etäisyys sen politiikan välillä, jota harjoitetaan tässä prosessissa ja missä määrin otettu mukaan kansalliset parlamentit, kun on käsitelty omien kansallisten kysymyksiä, on varsin valitettavaa, että viimeisessä talouspolitiikan ohjausjaksossa varsin monet jäsenvaltiot e- eivät olleet käsitelleet uudistusohjelmistaan kansallisen parlamenttien kanssa eikä työmarkkinoisapuolten kanssa ja näin on syntynyt tällainen legitiimisyystörmäys tavallaan ja meistä meidän velvollisuutemme on tarttua tähän asiaan ja korjata asiantilaitaa. Ja olen samaa mieltä tästä Saksan kauppataseen ylijäämästä sen kanssa pitää asiaa pitää käsitellä järkevästi ja pohtia, miten se voi vaikuttaa sisäiseen kysyntään ja miten voidaan tätä myötä lisätä Euroopasta työllisyyttä ja meidän pitää toimia älykkästi, kun käsittelemme laadukasta työllisyyttä. Vaikutusta se kyllä syntyy. Minä en kuitenkaan vastusta osa-aikaisia työsopimukseen tietenkään, mutta totta kuitenkin on, että mitä tapahtuu monilla monissa maissa, esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa, niin ihmiset eivät halua tällaisia vapaaehtoisia näitä tällaisia sopimuksia, vaan he joutuvat suostumaan osa-aikaisiin työsopimuksiin, kun muuta ei ole. Ilmeisesti on käymässä niin, että osakainen työsopimus on tässä korvaamassa pidempiä sopimuksia ja näin syntyy pitkä työpäivä, mutta kuitenkin laillisesti tehdään osa-aikatyötä. Tämä juridinen tilanne, oikeudellinen tilanne on sellainen, jota pitäisi, johon pitää syventyä ja analysoida ja pohtia sitä. Joskus on ollut tällaisia, on ollut varsin vähän osa-aikaisia työsopimuksia joissakin maissa, mutta ei voida niinkään toimia, että tarvitaan tietty määrä osa-aikaista työvoimaa kaikista sopimuksista ja meidän pitää olla varsin valppaina tämän tasapainon suhteen. Haluaisin vielä kiittää kaikista puheenvuoroista. Niin kuin Rova Fontanen sanoi, uskon, että pystymme tässä lyhyessä ajassa laatimaan hyvää, hyvän tekstin. Ja korostan vielä, että dialogi on tärkeää ja tarvitaan myös tahtoa ja yritystä, niin kuin Rova Cornelisin sanoi, että tämä pitäisi nyt olla viimeinen mietintö tästä asiasta. Mitä suurempi konsensus saadaan aikaan ja mitä enemmän saadaan tukea mietinnölle, sen paremmin voimme varmistaa, että tähän suuntaan myös tullaan kulkemaan. Kiitoksia. Oh, Hyvä. Huolimatta teidän vaatimuksista ne emme kuitenkaan muuta tarkistusaikarajaa. aikarajaa. Se on 10. joulukuuta kello 12. Me tutkimme niitä sitten 17. joulukuuta kompromisseja 22. päivä ja niistä äänestetään 23. tammikuuta. Minä muistan vielä siitä, että samalla viikolla on istuntopäivä, koska silloin me neuvottelemme kanssa, parlamentin kanssa myös. Tämä asia on loppuun käsitelty sitten. Siirrytään kohtaan neljä. Siinä on tarkoitus tutkia 27. marraskuun neuvotteluta neuvoston kanssa – Kyse oli yhteisön työvoimaa koskevasta otantatutkimuksen järjestämisestä. Annan puheenvuoron esittelijällemme Tatjana Stanokalle. Uh, thank you. And I... Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy pahoitella tässä minun aikataulussani oli jotakin häiriötä ja yritin olla kolmessa valiokunnassa yhtä aikaa ja olin koordinaattorien kokouksessa tänä aamuna, eli pahoittelen tätä. Sitten tämä mietintö ja trilogi. Minun täytyy ensinnäkin kiittää puheenjohtajatarta trilogin vetämisestä toivon mukaan tämä johtaa siihen, että sopimus saadaan aikaiseksi. Tietenkin olen kiitollinen myöskin äh, valiokunnan henkilöstölle. Painotan yhtä kohtaa sopimuksesta neuvoston äh, ja parlamentin välillä. Tässä on kysymys ad hoc malleja näissä tutkimuksissa. Komission alkuperäinen ehdotus oli hoitaa asia delegoitujen säädösten kautta. Parlamentti hyväksyi tämän, me emme jättäneet tästä tarkistuksia. Emme siis jättäneet tarkistuksia tähän kohtaan. Mutta neuvosto teki ehdotuksen, jonka mukaan käytettäisiinkin täytäntöönpanosäädöksiä. Tämä liittyy siihen, että komissio laatii indikaattorit äh, ad hoc tutkimuksille. Komissiolla ja jäsenvaltioille ei ole mitään mahdollisuutta vastustaa. Komissio tulee tekemään päätökset delegoitujen äh, säädösten kautta. Ja tämä koskisi kaikkia tutkimuksen muuttujia. Meidän kantamme trilogissa oli se, että pidämme kiinni delegoidusta säädöksistä, jotka antavat myöskin mahdollisuuden parlamentille puuttua asioihin silloin, kun me saamme ehdotuksia ad hoc tutkimuksista ja malleista, koska nämä mallit ovat sisällöltään poliittisia. Esimerkiksi viimeisimmissä oli kysymys nuorisot työllisyydestä. Sitten seuraavassa on kysymys maahanmuuttajien työllistymisestä, sitten uudelleen kouluttautuminen ja niin edelleen ja niin edelleen. Viimeisimmän neuvostosta tulleen tiedon mukaan neuvosto tulee laatimaan kompromissiehdotuksen. Neuvosto haluaa edelleen pitää kiinni siitä, että komissio tutkii ehdotukset ähm, ad hoc-malleista ja jäsenvaltioilla olisi oikeus laatia lista muuttujista. Ja kaikki muut parametrit jätetään sitten delegoitujen säädösten varaan toisin sanoen komission tehtäväksi. Ja komissio sitten tekee ehdotuksia ad hoc-malleista. Eli tämä teille tiedoksi. niille, jotka ovat mukana trilogissa, niin 17. joulukuuta järjestetään toinen trilogi. Meillä ei edelleenkään ole neuvostolta kirjallista ehdotusta kompromissista. Meidän täytyy siis pystyä tutustumaan siihen valmistautuessamme trilogiin. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä, tästä kattavasta esityksestä siitä, mitä me olemme tehneet. Ja tämä palauttaa meidät näihin viehättäviin suhteisiimme muiden toimielinten kanssa ja lähetämme kirjeen neuvostolle, jossa teemme selväksi parlamentin kunnianhimojen tason. Haluaako joku tästä puheenvuoron? Ei. Joten äh, toivotamme hyvää onnea seuraavaan trilogiin, joka pidetään, kuten sanoitte, 17. joulukuuta. Täten tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun ja siirrymme kohtaan 12, jossa me tarkistelemme ehdotusta, lainsäädäntöehdotusta, ja jossa on kysymys työllisyyspalvelujen yhteistyöstä. Ja tässä esittelijänä on Frederik Darden ja käymme läpi nämä kompromissitarkistukset. Ja pyydän anteeksi, koska annan ikäpuheenjohtajallemme puheenjohtajuuden hetkeksi Edith Powerille. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Odotan hetken, että puheenjohtajavaihdos saadaan tehtyä. Muutama sana kompromissista, joka liittyy julkisten työvoimapalvelujen tehtäviin ja yhteistyöhön. En palaa yksityiskohtiin, koska tästä on puhuttu tässä valiokunnassa useaan otteeseen. Puhun yksinomaan kompromisseista. Meillä on 16, 17 kompromissia ja ehkä 18kin on tulossa. Tarkoituksena on kattaa suurin osa jätetyistä tarkistuksista. Me olemme hioneet sanamuotoa kompromissitarkistuksissa. En ota niitä kaikkia lähelle esille, mutta voisin puhua neljästä. Ensinnäkin kompromissit E ja N, joissa on kysymys siitä, miten nämä kansalliset vastuutahot toimivat. Eli täytyisi varajäsenten suhteen löytää ratkaisuja. Tässä pyydetään yksittäistä äänestystä per jäsenvaltio neuvostossa. Tämä on yksi ulottuvuus ja me otimme mallia siitä, mitä erässä toisessa asiassa on tehty, toisin sanoen nuorisoaloitteessa. Toinen liittyy kompromissiin M, jossa on kysymys yhteistyöstä, verkon yhteistyöstä muiden työllisyyden saralla työskentelevien osapuolten kanssa. Ja tässä on selvää, että yhteistyö on hyödyllistä ja välttämätöntä ja nimenomaan eri kumppaneiden kanssa ja tästä syystä me listaamme ne kompromississa. Me painotamme sitä, että yhteistyön täytyy syntyä verkoston aloitteesta teemojen mukaisesti. Sitten kolmas asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy kompromissiin O. Tässä on kysymys delegoiduista säädöksistä. Tästäkin on käyty keskusteluja jotta päätettäisiin, mihin, missä määrin delegointia voidaan hyväksyä ja kenelle delegointi annetaan. Ja meidän mielestämme parlamentti ei saa käydä niin, että parlamentti menettää vaikutusvaltansa koko prosessissa. Ja täten meillä on kompromissi, jossa tietyt verkoston tehtävät voidaan hoitaa komission välityksellä delegoitujen säädösten kautta ja sitten toiset kuuluisivat verkostolle. Ja minun mielestäni neuvosto, ja tämä käy ilmi trilogeissa, neuvosto haluaisi täytäntöönpanosäädöksiä, mutta tärkeintä tässä nyt on se, että me pidämme parlamentin roolista kiinni. Ja sitten neljäs aihe, jota ei vielä löydy asiakirjoista, koska siitä ei ole vielä laadittu kompromissitarkistusta, mutta tämä liittyy pakollisuuteen tai vapaaehtoisuuteen silloin kun puhutaan verkostoon osallistumisesta jäsenvaltioissa. Kun luen komission ehdotusta, niin siitä kävi ilmi, että tämä olisi pakollista ja että minkäänlaista vapaaehtoisuutta ei tarjottaisi, mutta näyttäisi siltä, että neuvostossa kanta on erilainen ja ehdottaisinkin täten, että voisin jättää kompromissitarkistuksen, joka lähtisi liikkeelle tarkistuksesta 44 ja jonka myötä sanottaisiin, että julkiset työvoimapalvelut jotka kukin jäsenvaltio on nimennyt. Tässä tuodaan siis esille se, että jäsenvaltiot ovat pakollisella tavalla mukana neuvottelussa, neuvottelupöydän ympärillä. Eli tässä muutamat asiat, jotka halusin tässä keskustelussa ottaa esille. Thank you. We have two members. Kiitos. Meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Becker ja Benjen Becker. Minulle on suuri etuoikeus antaa teille puheenvuoro. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minulle on suuri etuoikeus saada puhua teidän puheenjohtaja, olessanne puheenjohtaja. Niin, haluaisin aivan lyhyesti esittää asiaa. Minä haluan vielä kerran korostaa sitä, miten suuressa arvossa pidän yhteistyötä esittelijän kanssa. Hyvin ammattitaitoista, aina täsmällistä sisällöllisesti, mutta se ei kuitenkaan muuta sitä, etteikö olisi kaksi kohtaa, josta minä en ole tyy, johon minä olen tyytyväinen ja pyydän ymmärrystä sille, kun kompromissista N, niin kuin äh, nakki, vielä kerran sanoisin, että kokonaisuudessaan Euroopan unionissa toimielinten alueella jäsenvaltioiden on edustaja jokaisesta ryhmästä, tai ainakin varaedustaja. Näin on lähestulkoon aina. Ja tämän muotoilun kautta tulisi ulottuvuus, joka ei ole ohjattavissa. Ajattelen maita, joissa on erillisiä alueellisia työmarkkinahallintoja. Ja silloin tämä merkitsi sitä, että voitaisiin lähettää lukuisia edustajia – mikä ei suinkaan nosta laatua tällä huipputasolla, joten vetoaisin sen puolesta, että tätä vielä mietittäisiin niin, että meillä olisi yksi edustaja jäsenvaltiota kohtiin ja yksi varaedustaja, niin että olisi tehokas eh, menetelmä, koska muuten tässä on vaara tehokkuuden menettämisestä. Toinen asia on se, että uskoisin, että olisi pohdittava sitäkin, että työn valvonta tehtävit tahoilla viro, yksiköillä on tehtävä työn valvonnassa, joten näiden valvojien toiminta tällä alueella, missä he ei ole mitään toimivaltaa eikä mitään tietoa, siis meillä on työllisyyden torjunta, siellä se ei ole suositeltavaa, joten minusta ei ole hyvä vetää heitä mukaan tällaiseen toimintaan. Kolmas asia, herra Darden, sen juuri täällä sanoi, kysymys, joka liittyy pakolliseen tai vapaaehtoiseen osallistumiseen. Minä ehdotan, sanoin sitä tuen esittelijän esitystä sataprosenttisesti tässä tapauksessa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Benjen, teillä on puheenvuoro. Uh, yes, uh, thank you. Kiitoksia. Ensiksi kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Ei tässä ole mitään kovin ristiriitaista. Suurimman osan tästä uh, voimme hyväksyä jotakin ongelmia on kuitenkin M-kompromissin kohdalla tällä hetkellä, mutta sekin on aika vähäinen juttu. Meistä olisi parempi käyttää sanaa regular eikä occasional, säännöllinen eikä sattumavarainen pitäisi, niin kuin, ei pitäisi toimia tällä äh, improvisoidusta siis tässä asiassa. Hiukan huolettaa myös se, että menetetään työntekijöiden edustajat, eikä puhutakaan työmarkkinaosapuolista. Työmarkkinoisapuolet eivät aina ole oikea taho erityisesti kun on pienet yritykset kyseessä työnantajien ja työntekijöiden kannalta katsottuna varsin usein niiden sopimukset eroavat työ, muissa työ, työmarkkinasopimuksista. Ne ovat varsin pi, pikkuisia kohtia kuitenkin, mutta sitten kohtaan I, siinä on vähän isompi ongelma. Meistä ei ole hyvä käyttää termiä sosiaalinen polkumyynti lainsäädäntötekstissä, koska meillä ei ole määritelmää tälle ilmiölle. Asottaisimme velvoitteen verkostolle, jota se ei pysty täyttämään. Joten vaikka Meillä ei ole mitään erityistä ongelmaa sillä, että käytetään sosiaalista dumpausta tai polkumointia muissa tekstissä, niin kuitenkaan lainsäädäntötekstissä meistä ei ole hyvästä käyttää, ellei sitten ole selvää yleisesti hyväksyttyä määritelmää sille. Vielä lopuksi kompromissi Q. Meistä ei tämä ollut välttämätöntä, koska tässä tavallaan toisetaan artiklaa 31a pikkusekä tämäkin, mutta varmasti saamme aikaan nämä kompromissit, kun meillä on vielä vähän aikaa. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitos. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle, jos hän haluaa käyttää puheenvuoron. Ei halua, joten herra Darden, haluaisitteko vetää yhteen keskustelun? Ai plaisir. Oikein mielelläni. Eli Ensinnäkin se, mitä herra Becker sanoi. Kompromissi N. Ja riski siitä, että tämä tässä menetetään hallinta, koska varajäseniä tulisi liikaa. Kirjaan tämän ja mm, olen valmis tapaamaan hänet äh, puolivälissä löydetään oikea sanamuoto. Ehkä täytyisi rajata varajäsenten määrä. Yksi on ehkä riittävä. No minusta se vaikuttaa hieman vähäisiltä, mutta tärkeää tässä on se, että yksi, se yksi tai ne muutamat varajäsenet voivat osallistua keskusteluihin, eivätkä he olisi ainoastaan tällaisia muiden paikkaajia, vaan että he voisivat seurata koko tätä prosessia. Tämä minun mielestäni on tärkeää. Sitten työsuojeluun. No nyt kun olen tätä pohdiskellut, niin olen samaa mieltä. Minun mielestäni työsuojelu ja tarkastus, sen ei sinällään tulisi osallistua verkostoon. He voivat tietyllä hetkellä olla pohdinnoissa mukana joita julkiset työvoimapalvelut joutuvat pohtimaan. Eli heitä voitaisiin konsultoida yhteistyön puitteissa hetkellä tai toisella, mutta he eivät olisi pysyvä osa verkostoa. Eli tässä varmaankin voidaan löytää jonkinlainen yhteisymmärrys ja kompromissi ja haluaisin kiittää teitä myöskin tuesta, jota annoitte tälle tämän järjestelmän pakollisuudelle. Sitten Benionin kommentit. Kompromissi M. Olen samaa mieltä siitä, että tämä termi occasional ei ole oikea termi. Tärkeää tässä on, että aloitteen on tultava verkostolta. Tulisiko tähän sitten laittaa sana säännöllisesti tai jätetäänkö molemmat termit pois, ei laiteta kumpaakaan, vaan sanotaan vain, että tarpeen vaatiessa No minun mielestäni se tulee olemaan äh, säännöllisesti tarpeellista, mutta ehkä meidän tässä ei tule juuttua yksityiskohtiin. Tämä siis kompromissista M ja sitten työntekijöiden edustajat, jotka korvattaisiin työmarkkinaosapuolilta. No tämä ehdotus ei tullut minulta. Minä olen valmis tämän hyväksymään, mutta ehkä tästä on hyvä keskustella, jotta ei tule sitten yllätyksiä eteen. Me haluamme, että työntekijöiden edustajat voivat olla mukana. Mutta sitten kompromissi I Minun mielestäni on tärkeää, että tässä asiassa, jossa taistellaan työttömyyttä vastaan ja luodaan julkisten työvoimapalvelujen foorumi, jo, ja nämä palveluthan nimenomaan taistelevat työttömyyttä vastaan, niin minun mielestäni on tärkeää, että me puhumme sosiaalista dumppauksesta. Tämä termi kuitenkin tulee esille säännöllisesti ja se aiheuttaa tietyillä alueilla työttömyyttä niin minun mielestäni se, että termi sosiaalinen dumppaus mainitaan, minun mielestäni se on tarpeellista ja positiivista. No voidaanhan tästä aina keskustella, mutta minun mielestäni on tärkeää pitää kiinni tästä termistä tekstissä. Uskoakseni olen nyt käynyt läpi nämä eri aiheet, joista kollegat ovat puhuneet. Mutta meillähän on vielä pari päivää aikaa hiomiseen. Tämähän täytyy saada valmiiksi maanantaihin mennessä. Thank you. I would like, uh, uh, to Minä haluaisin muistuttaa siitä, niin, siis muistuttaa siitä, että äänestystyöllisyysvaliokunnassa on maanantaina kuten Darden totesi. Ja täysistunnossa odotettavasti maaliskuussa tai huhtikuussa. Ja nyt tulemme kohtaan 13. Tässä jälleen kerran herra Gutierrez Prieto. Tänään on teidän päivänne. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Gracias por lo del día. Niin, niin. Minun päiväni. Yksinkertaisesti kaksi kolme kommenttia. Haluan ensinnäkin kiittää ryhmiä siitä halukkuudesta saada aikaan sopimusta. Olemme keskustelleet jo tarkistuksista viime viikolla. Ja saatamme nähdä, että valitsi suuri yksimielisyys oli vain joitakin pieniä täsmennyksiä ja uskon, että olemme onnistuneet saamaan ne nyt sisään näihin kolmeen kompromissiin, jotka olen, joita olen esittänyt. Haluaisin sanoa, että on tärkeää, että mietintä se kautta yritetään samanaan suurempaa vakautta Euroopan talouteen, eikä on syvennettävä – tätä oikeaa tietä niin, että voidaan korjata niitä virheitä, joita on tehty viime vuosikymmeninä. Ja on tärkeää, keskitytään siihen painopisteeseen, joka on työllisyysvaliokunnan. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja myöskin heidän tarkistuksistaan ja esityksistään, näistä kompromisseista, joihin olemme päässeet, ja sopimuksista, joihin olemme päässeet. Ja lopuksi haluan sanoa, että saamme aikaan hyvän mietinnön, joka hyväksi myöskin talousvaliokunnalle. Ajattelen rahoitusta pitkällä tähtäyksellä, joka tulee todellisesti parantamaan eurovyöhykettä. Ei muuta. Ja vielä kerran haluan toistaa kiitokset kaikille osallisille näiden tarkistusten laatimisessa, samoin kuin myöskin varjoesittelijöille. Kiitos. Kiitos, herra Prieto. Ja nyt herra Haurea. Indeed we'll end up in agreement. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti tästä löytyy yksimielisyys. Mietintö on hyvä. Kiitän esittelijää. Hyvää työtä on tehty ja me tulemme kyllä tukemaan kompromissitarkistuksia. Eikä tähän liity mitään muutakaan ongelmaa. Kiitos. Thank you. Somebody else? Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ei näytä haluavan. Uh, so I would like Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että äänestys työllisyysvaliokunnassa on maanantaina ylimääräisessä kokouksessa Strasburgissa ja äänestys talousvaliokunnassa on 20. tammikuuta ja täysistunnon estysistalla tämä todennäköisesti on helmikuussa. No niin, nyt tulemme kohtaan 14 esityslistalla. Haluaisin ilmoittaa teille lyhyesti siitä, mikä on asioiden tilan, tila työntekijöiden vapaan liikkuvuuden kysymyksissä, kuten tavallista. nykyisissä olosuhteissa neuvottelut ovat olleet todella vaikeat. Aika ajoin meillä on sellainen tunne, että jopa verrattuna asetukseen komissio ja neuvosto haluaisivat kaventaa vaikutusalaa, mutta me toivottavasti pystymme pitämään kiinni kannastamme. Se oli helppoa. Kaikki, jotka osallistuvat neuvotteluihin, tietävät, että tämä oli helppoa. Me emme ole saaneet palautetta neuvostosta. Siis ajatellen meidän konkreettisia esityksiämme, niistä ei ole tullut palautetta. Esimerkiksi syrjintä, joka liittyy asuinpaikkaan tai sosiaali- työmarkkinaosapuolten nimittäminen, joukkokanteet ja muut kysymykset, jotka ovat todella erityisen hankalia kysymyksiä. Minä toivon, että me saamme pidettyä ylimääräisen kolmikantaneuvottelun ensi viikolla ja toivottavasti 16-18 päivä me voisimme saada päätökseen neuvottelut, mutta ne menevät eteenpäin todella hitaasti ja ne ovat vaikeat. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Herra Serkas. Sí, gracias, señora Bauer. Eh, Kiitoksia, Rova Bauer. Haluan vain muistuttaa kollegoja siitä. Tai ensin pyydän anteeksi, koska Kristeisen ei voinut tulla paikalle. Hän on kokous hallituksen kanssa ja haluan välittää tässä kaksi perusajatusta. Tunnettekin nämä Rova Bauer, koska olemme toimineet saman tavoitteen hyväksi. Mutta korostan vielä, että ST-ryhmälle on todella välttämätöntä, että neuvostolle tulee selväksi se, että me emme voi tinkiä mitenkään artiklasta neljä, joka uhkaa kansallisia perinteitä työehtosopimuksissa ja, ja niitä, jotka näitä sopimuksia allekirjoittavat Euroopan. Pitää noudattaa näitä perussopimuksen, perussopimuksen mukaisesti. On pakko noudattaa työmarkkinosapuolten riippumattomuutta ja kansallisia erityispiirteitä, mitä tulee työmarkkinasuhteiden sääntelyyn, joten ei ole kysyttäkään siitä, että omituisin tavoin pyrittäisiin muuttaa jotenkin tätä TES-neuvotteluosapuolten legitiimiyttä voidaan järjestää mitä tahansa, mutta pitää noudattaa näitä kansallisia päätöksiä, niihin liittyy maiden historia, perinteet, arkipäivä, miten työsuhteet kussakin maassa on järjestetty. Tämä on ensimmäinen kohta. Pääosasta liittyy kohta artikla 4 sitten myös yhdessä joissakin johdotusan kappaleessa otetaan esille tietty kohta, joka aiheuttaa sekannusta, mitä tulee direktiivin sovellusalaan. Kaikilla työntekijöillä täytyy olla oikeus kuulua tähän. Lähetystyöntekijät on eri asia, mutta kaikilla muilla työntekijöillä täytyy olla tämä suoja. Ei voi olla mitään mustaa aukkoa, jotta ei, voitaisi, että ei jouduta suojelemaan työntekijöitä. Tämä tulee aiheuttamaan varsinaisen vyöryn tuomioistuminen edessä, joten direktiivin sovellusalan pitää olla selvä. Sen ei pidä vähentää työntekijän oikeuksia yhtään enempää kuin asetuksessa on sanottu. Joo, Mr. Benyon. Uh, Benyon. <clears throat> um, I'm just going to make just a couple of points of print. Muutama periaatteen kysymys. Tietenkään en ole ollut mukana neuvotteluissa, eli on vaikea tietää, mitä siellä yksityiskohtaisesti on tapahtunut, mutta mielestäni meidän täytyy kuitenkin vetää jonkinlainen viiva, mitä tulee työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen työnhakutarkoituksessa. Tällä saattaa olla vaikutuksia lähetettyihin työntekijöihin. Tähän saatetaan palata ensi viikolla neuvotteluissa neuvoston valiokunnissa. Mutta minun mielestäni tässä on huolenaiheitakin. Esimerkiksi jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan selvillä siitä, missä oikeusetuuksiin ja liikkuvuuden vapaus risteävät toisensa. No ehkä jätän kommenttini tällä havaa tähän. Thank you. Kiitos. Päivän lyhyt kommentti näihin kahteen puheenvuoroon. Mitä tulee artiklaan neljä, totta kai me yritämme pitää kiinni linjasta. Teemme parhaamme Tästä voidaan oppia näistä neuvotteluista, että silloin kun näkemyserot tulevat eri perinteistä, eri oikeusjärjestelmistä, on äärimmäisen tärkeää, että nämä erot myöskin otetaan esille neuvostossa, jos Neuvosto haluaa sopia ja kyseessä olevien maiden edustajat ovat päässeet yksimielisyyteen tekstistä. On hyvin vaikea puolustaa tällaisia kantoja, koska kysymys, jonka puheenjohtajavaltio otti esille, oli se, miksi tätä asiaa ei ole otettu esille neuvostossa. Ei voi tehdä silloin näe mitään, voi olla yhtä mieltä asiasta. Ei voi olla vain meidän intressimme, vaan myöskin kyseessä olevien maiden intressi tässä tapauksessa. Mitä sitten tulee siihen kysymykseen, jonka kollega Benjon otti esille, minä haluaisin todeta, että tämä direktiivi on vain vahvistava direktiivi, joka koskee olemassa olevaa lainsäädäntöä, olemassa olevaa säädöstä tällä alueella. Se ei koske lähetettyjä työntekijöitä. Sin vaikutusvasta on suljettu pois lähetetty työntekijät, eikä se anna mitään uusia oikeuksia. Jopa vaikutusala on aivan sama – mitään uusia etuja ei tästä nouse, joten tältä kannalta katsottuna tämä voisi jopa tehdä tilanteen selvemmäksi kuin se tällä hetkellä on. Meillä on nyt sellainen tunne, että me olemme päässeet esilistan loppuun. Seuraava kokous on maanantaina kello 19.30 Strasbourgissa ja sitten 17. joulukuuta iltapäivällä, mikä on aika epätavallista, pelkkä iltapäivä. Kiitoksia aktiivista osallistumisesta ja hyvää viikonloppua.